Dear colleagues, welcome back to ECON, to the Parliament. I hope uh, you spent... Uh... No niin, hyvät kollegat, tervetuloa takaisin parlamenttiin. Toivottavasti lomanne sujui hienosti. Haluaisin toivottaa teille hyvää uutta vuotta. Uusi vuosi on pyörähtämässä käyntiin uusine töineen tässä valiokunnassa. Töitä riittää. Ja toivotan teille kaikkea hyvää tälle vuodelle 2016. Voimmeko hyväksyä esityslistan? Kiitos. Yksi lyhyt ilmoitus. Yhteinen Ekon taksekokous ja puheenjohtaja Lamassur ja komission jäsen Moskovitsi tulee mukaan. Ja tämä pidetään tänään välittömästi tämän kokouksen jälkeen tässä salissa. Nyt voimme siirtyä sitten taloudelliseen vuoropuheluun. Toivotan lämpimästi tervetulleeksi Luxemburgin valtiovarainministerin Pierre Viramenjan. Hän on hyväksynyt kutsumme tänne ja esittelee meille Luxemburgin puheenjohtajakauden tuloksia, joka, kuten tiedätte, päättyy 31. joulukuuta. Tärkeitä tuloksia eri aloilla saatiin aikaan myös Ekon alalla, kuten tiedätte. benchmarkista saatiin tärkeä sopu kolmikantaneuvotteluissa ja sopimus myös tilastotiedoista, maksutaseista. sekä HICPstä. Samoin verotuskysymyksissä ja arvopaperistamisessa saatiin paljon tärkeitä päätöksiä aikaan tietojen vaihdosta muun muassa. Tämä on ollut verokysymyksissä hyvin tärkeä puheenjohtajakausi. Tänään keskustelemme taloudellisesta vuoropuhelusta. talouden hallinnasta. Tästä me kuulemme lisää. Nyt annan välittömästi puheenvuoron sinulle, Pierre. Ja sitten kysymykset ja vastaukset. Olkaa hyvä. Thank you, Roberto, for your kind word. Kiitoksia Roberto kaunista sanoista. ja haluaisin myös toivottaa teille hyvää uutta vuotta. 2016 vuonna monet ovat kysyneet minulta juuri ennen tässä kokouksen alkua ja myös kotimaassani, niin olinko iloinen siitä, että uusi vuosi on alkanut. Ja onnellinen siitä, että Luxemburgin puheenjohtajakausi on ohi. Ja hämmästyttiin monet, kun sanoin, että ei ollenkaan. En ollenkaan ole tyytyväinen siihen, että Luxemburgin puheenjohtajakausi on ohi, koska mielestäni tämä oli todella kiinnostavaa, haastavaa aikaa. Ja olen sitä mieltä, että erityisesti tällaisena aikana, kun paljon mietitään pienten, pienten suurien keskikokoisten maiden roolia ja kiertävää puheenjohtajaa järjestelyä. Tämä on tärkeä elementti. Näin vahvistetaan koheisota kaikkien jäsenvaltioiden kesken. Kun otetaan toimielinten yhteistyötä ja puitteistoon, niin siksi tämä kiertää puheenjohtajassa on mielestäni niin loista väline. Ja ainakin minä sen olen näin kokenut. Ja kun ajatellaan tätä yhteistyötä, jota minulla on ollut Euroopan parlamentin kanssa, ja tietysti jäsenvaltioiden kanssa ja komission kanssa, niin täytyy sanoa, että tämä oli hieno kokemus. Toivon, että ainakin osittain osittain jaatte näkemyksen siitä, että Luxemburgin puheenjohtajakausi monin tavoin ollut tehokasta aikaa, erityisesti täällä talouden saralla, josta nyt puhumme. Nyt haluaisin alkaa puheenjohtaja, arvoisat parlamentin jäsenet, kertomalla hiukan taloudesta vuoropuhelusta. Puhun tästä lyhyesti. Sanon vain sen verran, että nyt näemme laajapohjasta elpymistä jota näkyy useimmissa maissa. Tämä ei ole niin selvää kuin oletettiin, joten elpyminen on hiukan heikompaa ja on joitakin alasuunta riskejä johtuen erityisesti Kiinan tilanteesta ja nousevien talouksien tilanteesta, mutta ei pidä unohtaa positiivista puolta, nimittäin alhainen öljyn hinta ja alhaiset hyödykehinnat, alhaiset korot, niin, ja kasvua tukeva rahapolitiikka. Niin kutsut viiden puheenjohtajan raportti, joka koskee emun loppuun viemistä, joka julkaistiin 22. kesäkuuta viime vuonna. Se oli tärkeä osa keskustelujamme yleisellä tasolla kun puhuttiin taloudesta ja tietenkin raportissa on sitä, että käytettäisiin parhaalla mahdollisella tavalla tämänhetkisiä juridisia välineitä niin, että talous- ja rahaliitos tulee kestävämpi lyhyellä aikavälillä ja näin tehtäisiin tietä pidemmälle meneville toimenpiteille, jotta viedään loppuun emun rakenne keski- ja pitkällä aikavälillä. Ja luonnollisesti, miten syvennetään emua? Tätä ei pidä nähdä minään abstraktina kysymyksenä. Sehän on väline, joka auttaa meitä laajentamaan, syventämään talouksiemme kasvua ja näin voidaan vähentää työttömyyttä ja saada aikaan työpaikkoja ja investointeja. Meillä on ollut laajaa keskustelua siitä, miten emoa voidaan syventää monissa eri yhteyksissä. Tästä on keskusteltu monissa eri neuvostoissa, ECOFINissa, yleisten asioiden neuvostossa, kilpailukykyneuvostossa, siitä on puhuttu samoin myös EPSKossa. Ja me olemme vaihtaneet mielipiteitä erityisesti aloitteista, joita komissio on esittänyt, jotta viiden puheenjohtajan raportista kertomuksesta tulisi tällainen toimiva käytännössä. Johto päätös näistä keskustelusta voi olla väin väliaikaista luonteeltaan luonnollisesti. Yksi läksy, joka näistä keskustelusta on opittu, on tietenkin se, että tämä syventyminen voi tapahtua vain eri vaiheissa ja että lyhyen aikavälin kysymyksiä ei voida erottaa pitkän aikavälin kysymyksistä. Ja konsensus on tässä nyt päässyt syntymään ja se on tärkeä seikka, koska tämä on hiukan niin kuin punainen lanka, joka yhdistää monia eri aiheita, jotka ovat tärkeitä ECOFINille tämä lisäriskinjako, sen pitää saada tuekseen samanaikainen riskien vähentämistoiminta niin, että nämä kaksi periaatteita kulkevat käsi kädessä. Vielä yksi kysymys, joka tuli esiin syventämiskeskustelusta koskien emua, on se seikka, että meidän pitää varmistaa se, että maat, jotka eivät kuulu euroalueeseen, ne pitää ottaa mukaan tähän keskusteluun. Tämän täydennyksenä meidän pitää varmistaa, että Euroopan sisämarkkinoiden markkinat ja niiden koko yhtenäisyys säilytetään. Joulukuussa Ecofinissa aloitettiin 2016 talouden ohjausjakso ensimmäinen keskustelu käytiin koskien komission vuosittaista kasvuselvitystä ja tämä mekanismia. Tämä oli ensimmäinen kerta, kun menettelyä on, menettely on aloitettu näin varsin vaiheessa, niin kuin on suosteltukin oikeastaan viiden puheenjohtajan kertomuksessa. Yksi kysymys, jota käsittelimme ECOFin neuvostossa, ja nyt ottaisin sen tässäkin esille, koskee pakolaiskriisiä, koska luonnollisesti tähän liittyy myös taloudellisia vaikutuksia. Ja puheenjohtajavaltio syyskuussa pyysi, että komissio varmistaisi sen, että että nämä poikkeukselliset olosuhteet, jotka liittyvät menoihin johtuen pakolaiskriisistä, otettaisiin sitten huomioon komissiossa. Ja loppujen lopuksi näin tapahtuikin. Komissio tulkitsi tätä asiaa koskevaa artiklaa ja varmisti, että tietty, tietyn menettelyn kautta nämä menoerät voidaan käsitellä ihan omalla erityisellä tavallaan. Tämä tästä yleisemmästä talouden osuudesta. Nyt haluaisin keskittyä lyhyesti kysymyksiin, jotka liittyvät verotukseen. Olin jo ilmoittanut, että verotus olisi minulle ykkösprioriteetti puheenjohtajakaudella ja olemme pitäneet kiinni sanastamme. Minun mielestäni tämä on se sara, jolla meillä on kaikkein konkreettisimpia tuloksia myös annettavanamme. Aloitan ensiksi mainitsemalla direktiivin automaattisesta veropäätösten tiedonvaihdosta. Tästä sovittiin 8. joulukuuta. Meillä oli poliittinen sopimus asiasta ja tästä direktiivistä, joka saatiin aikaan Ecofinissa jo lokakuussa. Luxemburgissa pidettiin tämä kokous ja kun ajatellaan taaksepäin tätä komission ehdotusta, kun se aikanaan esitettiin maaliskuussa, myöhään tai aikaisemmin, mitä nyt näette, niin on, onnistuimme saamaan aikaan direktiivin verotuksesta yhdeksässä kuukaudessa. Tämä on tietenkin ihan huippusaavutus alalla, jolla tarvitaan yksimielisyyttä EU-ssa. EUta kiitettiinkin kovasti siitä, että se lähti varhain liikkeelle tässä kysymyksessä ja G20-kokouksen aikana Ankarassa, kun EUta juhlittiin tavallaan ihan tällaisena äh, pioneerina, kun on aloitettu tätä BEPS-aloitetta ja siihen liittyviä suosituksia koskien veropohjan heikentämistä. Osana automaattisen tiedonvaihdon vaihtoakuisuudesta direktiivistä me tulimme siihen loppupäätelmään joulukuun neuvostossa. Nimittäin näitä kutsutaan anti-BEPS-direktiiveiksi. Tämä ei todellakaan ole mikään helppo tehtävä, mutta olen iloinen, että saimme aikaan nämä loppupäätelmät. Tietenkin tässä keskitytään myös siihen seikkaan, että meidän pitäisi yrittää täytäntöön panna näitä BEPS-suosituksia ennen kaikkea lainsäädännön kautta, sitovan lainsäädännön kautta, niin saadaan juridista varmuutta, oikeasuhteisuutta, samoin kuin yhtäläiset toimintamahdollisuudet kaikille. Joka tapauksessa keskityimme myös toimintasääntöjen tulevaisuuteen, mitä tulee yritysverotukseen. Tässäkin asiassa pystyimme sopimaan päätelmistä neuvoston tasolla ja näin pyrimme varmistamaan sen, että voimme paremmin käyttää olemassa olevaa mandaattia. Sitten toiseksi pystymme pohtimaan, miten voidaan laajentaa näitä toimintavalmuutuksia ja optimoida kriteerejä ja kolmanneksi, miten saadaan, voidaan hallinnoida tätä käytännössäännöstä käytännössä. Edelleen te, a, tehtiin aloite aiheesta, joka on varsin ristiriitainen ja tämä tehtiin epävirallisessa ECOFin kokouksen Luxemburgissa. Keskusteltiin tehokkaasta verotuksesta, mikä sen minimi on. Tämähän liittyy tähän BEPS-kontekstiin myös ja yhteiseen konsolidoituun yritysveropohjaan. Keskustelu osoitti, että minimi verotehokkuus on aihe, joka ansaitsee paljon enemmän huomiota myös tulevaisuudessa ja konsensuksessa ei todellakaan vielä olla. Joka tapauksessa ratkaisu meidän tässäkin pitää löytää tulevaisuudessa koskien tätä aihetta. Me sovimme puheenjohtajakaudellamme siitä, että kupoamme Euroopan EUn säästödirektiivin, mutta emme pystyneet edistymään arvonlisäverokysymyksessä koskien kuponkeja vielä lopuksi muutama sana verotuksesta. Lopuksi me keskustelimme myös vahvistetusta yhteistyöstä, mitä tulee finanssi, transaktioveroon. Sitä keskusteltiin joulukuun ECOFINissa. Kaksi kertaa keskusteltiin aiheesta myös työryhmissä. Tavoitteena me tässä oli varmistaa, että koko aihepiiristä keskustellaan myös kaikkien jäsenvaltioiden kanssa ja tarvittavaa avoimuutta syntyy siitä, miten nämä 11 maat, halutaan ottaa FTTn käyttöön ja halutaan varmistaa, että mitään ekstraterritoriaalisuutta ei synny tästä sen suhteen, mistä kymmenen maata on päättänyt. Meillä on tällainen väliaikaisraportti tilanteesta nyt ja aihetta ei ole vielä loppuun käsitelty, se jatkuu Hollannin puheenjohtajakaudella. Sitten finanssipalveluista, rahoitusmarkkinapalveluista. Me olemme tietenkin keskustelleet pankkiunionista ja aivan erityisesti pystyimme sopimaan siltarahoitusjärjestelystä koskien yhteisen kriisinratkaisurahastoa. Tämä ei ollut helppoa, helppoa keskustelua ollenkaan, mutta ratkaisu kuitenkin löytyi ja se oli varsin tärkeää. Näin pystytään vahvistamaan pankkiunionin uskottavuutta. Ratkaisu, joka valittiin, oli ihan minimimalli, mitä tulee eurooppalaisen yhdentymiseen, koska kyseessä ovat nämä kansalliset luottelut, joista sovittiin. Tämä oli parempi kuin ei yhtään mitään ja siksi oli, tämä oli myös varsin tärkeää sille, että pankkiunioni aloittaa toimintansa ensimmäinen tammikuuta 2016, samoin kriisinratkaisurahasto. Tämä oli mahdollista johtuen siitä seikasta, että kaikki maat pystyivät ratifioimaan hallitusten välisen sopimuksen yhteistä kriisinratkaisurahastosta. Ja tämä tapahtui joissain maissa vasta joulukuun loppupuolella. Komissio on nyt tehnyt ehdotuksen eurooppalaisesta talletus- ja vakuutusjärjestelmästä tämä tapahtui niin myöhään, että emme pystyneet kunnolla kaudellamme tästä vielä keskustelemaan. Saimme vain kuulla komission ehdotukset tästä tärkeästä aista, jota tätä kautta voidaan myös vahvistaa pankkiunionia. Tämä tapahtui viimeisessä ECOFIN kokouksessa. Sitten pääomamarkkinaunionista. Uskon, että tässä asiassa pystyimme saamaan aikaan loistavaa edistystä yhdessä aiheessa, josta komissio oli tehnyt jo ehdotuksen. Tämä koski arvopaperistamista. Yhdeksässä viikossa lyhyessä ajassa pystyimme todellakin edistymään näin paljon, jotta saatiin aikaan poliittinen sopimus, joka rekisteröitiin, tai saatiin aikaan joulukuun ECOFIN kokouksessa. Näin voidaan parantaa arvopaperistamista tulevaisuudessa. Tämä on tärkeä virstanpylväs pääomamarkkina unionissa, unionissa ja olen iloinen, että onnistuimme etenemään näin nopeasti. Mainitsisin vielä muutaman rahoitusmarkkinoihin liittyvän asian, joissa jonkin verran edistyttiin Tämä koski äh, vakuutusvälitysdirektiiviä. Me teemme tässä vain teknistä työtä. Sama koskee maksupalveludirektiiviä, jonka kohdalla oli jo olemassa sopimus. Ja tämä tärkeä direktiivi on jo julkaistu virallisessa EUn äh, lehdessä viime vuoden joulukuussa. Sitten yksi tärkeä läpimurto koski benchmark-asetusta, äh, vertailuasetusta, jonka kohdalla saimme aikaan myös poliittisen sopimuksen myöhään yöllä marraskuussa joskus. Tämä poliittinen sopimus sitten vahvistettiin vielä Koreperissä joulukuun lopussa. Olen kuullut, että vieläkin on jotakin teknisiä kysymyksiä, jotka pitää ratkaista, mutta voidaan kuitenkin sanoa, että mitä tulee tähän benchmark-asetukseen, pystymme viemään loppuun keskustelun, joka on nyt kestänyt jo kaksi ja puoli vuotta. Ja se johtuu tästä Libor korko skandaalista. Me tarvitsemme paremman järjestelmän vertailua varten. Ja tässä löydettiin myös hyvä kompromissi. Sitten lopuksi haluaisin vielä sanoa viimeisen sanan. Ehkä tätä asiaa te ette suoraan tässä valiokunnassa seuraa, mutta meillä oli siis varsin myönteinen tunnelma, kun neuvoteltiin EU-talousarviosta ja ensimmäistä kertaa Lissabonin sopimuksen jälkeen oli mahdollista sopia EU-talousarviosta parlamentin kanssa ajoissa, aikataulussa. Ja tässä saimme yksimielisen tuen jäsenvaltiolta ja laajaa tukea myös Euroopan parlamentilta. Tämä mielestäni johtui, johti varsin hyvään ilmapiiriin kaikkien toimielinten välillä EU:ssa ja tästä haluaisin osoittaa kiitollisuuttani. Kiitoksia kovasti Pierre Gramegna. Kyllä, minustakin olette toiminut todella tehokkaasti. Tai Luxemburg on toiminut tehokkaasti kaudella, joten haluan kiittää teitä tästä. Tämä on ollut hienoa. Nyt sitten otamme puhuja ensimmäisenä Markus Ferber, varapuheenjohtajamme. Kiitoksia. Kiitos kovasti. Hyvää uutta vuotta tähän alkuun. Valitettavasti en kuulu niiden joukkoon, jotka pelkästään kehuisivat teitä, kun katsotaan, mitä verokysymyksessä on tapahtunut. Päinvastoin olemme tavanneet, äh, todenneet, että kokemuksen perusteella olemassa olevat säännöt eivät ole toimineet, koska jäsenvaltiolla on ollut rajat ylittävissä kysymyksissä liikaa harkintavaraa. Itse olen tehnyt esittelijänä lukuisia ehdotuksia asian ratkaisemiseksi. Esimerkiksi tiedonvaihto kaikissa tapauksissa, ei pelkästään rajat ylittävissä tapauksissa. Arviointi päätösten väliten vaihtaminen. Tiedonvaihdon tulisi olla voimassa kaikkien voimassa olevien päätösten osalta. Ja komissiolla pitäisi olla olennaiset tiedot. Jos kyseessä on esimerkiksi laiton valtion tuki, tästäkin meillä on hiljattaisia esimerkkejä. Tämä ehdotus sai taakseen parlamentin täysistunnossa laajan tuen ja on harmillista, että neuvosto on jättänyt tämän päätöksen huomiota. Te sanotte, että tiedonvaihto koskee pelkästään rajat ylittäviä kokouksia, täytäntöön voimaanastumista lykättiin ja komissio jätettiin tiedonvaihdon ulkopuolelle – Esimerkiksi juuri, jotta voitaisiin selvittää valtiotukikysymyksiä. Te vesititte komission kannan ja jätitte täysin huomiota parlamentin kannan. Siksi haluaisin tietää, miksi neuvosto teidänkin puheenjohtajakaudellanne näin kovapäisesti kieltäytyy toimimasta asiassa jotta voitaisiin toimia esimerkiksi mainitsemassanne PEPS-asiassa. Thank you uh, for the question. Sometimes in life... Kiitoksia näistä kysymyksistä. Joskus tulee sellainen tunne elämässä, kun kuulee kysymyksiä ja kommentteja. Todellakin miettii, puhutaanko ollenkaan samasta tekstistä, koska teidän kysymyksenne on nyt niin kriittinen, ette ollenkaan tässä tunnusta, kuinka loistaa. Eri omaista edistystä on saatu, kun hyväksyin tämä direktiivi niin nopeasti huippuajassa. G20 on meitä tästä jopa kiittänyt. En todellakaan voi jakaa teidän arvio, arviotanne, mutta palaan nyt näihin eri kysymyksiin, joita te teitte. Hämmästyttävää kyllä loppujen lopuksi, enkä edes tiedä, tiedättekö itse tätä, mutta Luxem, Luxemburgin valtio, siis ei valtio, vaan valtio oli ehdottanut, että automaattinen tiedonvaihto, sitä ei pitäisi rajoittaa rajat ylittäviin veropäätöksiin. Maana olemme tukane, tukeneet tätä kantaa, mutta tämä kanta sai varsin vähän tukea jäsenvaltiolta, olkoon niin. Sitten mennään taaksepäin, nyt mennään taaksepäin viisi vuotta eikä kymmenen vuotta. Jos kysytte veroviranomaisilta omassa maassanne, he kyllä kertovat teille, kuinka vaikeaa on palata ajasta taaksepäin viisi vuotta. Ja se seikka, että me menimme viisi vuotta taaksepäin, ei johdu siitä, että halusimme ignoroida tämän alkuperäisen ehdotuksen, mutta totesimme, että oli järkevää mennä taaksepäin ajassa viisi vuotta, varsinkin kun useimmat veropäätökset useimmissa maissa ovat kestoltaan rajo, rajallisia, joten en usko, että kun mennään verokysymys taaksepäin viisi vuotta, emme ole mitenkään vesittäneet tätä ehdotusta. Tämän lisäksi vielä lisäsimme, että vaikka nekin veropäätökset, jotka eivät enää ole olemassa, mutta päätivät vielä 2014-2015, nekin pitää vaihtaa. Nämä, siis näistä vaihdetaan tietoa. Mielestäni tämä on ihan säädyllinen kompromissi. Mitä tulee sitten komission antamaan tietoon. Tästäkin saatiin aikaan kompromissi ja olen myös sitä että tämä on tasapainoinen ratkaisu. On erittäin tärkeää, että on tiettyä luottamuksellisuutta näissä kysymyksissä. Nyt kaikki maat ovat kertoneet kaikista veropäätöksistä vuosilta 2010, 11 tai 12, mikäli muistan oikein. Ovat kertonut tämän vastaan Veskoodelle, joka on kilpailusta vastaava komissaari, mutta tämä on nyt eri kysymys. Nyt emme puhu kilpailupolitiikasta me puhumme tiedonvaihdosta ja tämän, uskon, että loppujen lopuksi komissio tulee saamaan aikaan yleiskatsauksen kaikista tiedosta, joita vaihdetaan. Ja vielä lopuksi sanoisin sen, että kyseinen direktiivi on sellainen, mistä EU pitäisi kyllä olla ylpeä. Thank you, Elisa Ferreira. Kiitos. Seuraavaksi Elisa Ferreira. Much for being... Paljon kiitoksia, että olette tällä vieraillamme ja hyvää uutta vuotta henkilökohtaisesti teille ja maallenne. Kysymykseni käsittelee ei tällä hetkellä verotusta, toivottavasti voimme palata siihen myöhemmin, vaan pankkiunionia. Te mainitsitte sen puheessanne ensimmäinen tammikuuta tämä kriisiratkaisumekanismi käynnistyy. Se on hyvin suuri muutos. Ja neuvosto on nyt päättänyt jotakin, joka on täysin kaikkea eh, toimielten välisessä sopimuksessa määriteltyä vastaan. Tämä rikkoo niitä lupauksia, joita tehtiin kansalaisille, eikä ole hyvä, että meillä on näin kriittinen prosessi, jota te itsekin kuvailitte sellaiseksi, että se on parempi kuin ei mikään. Se, että yksittäiset ähm, luottokohdat palautuvat pankkeihin. Tämä on jotakin, mitä kansalaiset pohtivat, kuinka on mahdollista, että jotakin, mitä on kaikkein korkeimmalla tasolla luvattu juhlallisesti, kuten tässä neljän puheenjohtajan sopimuksessa ja kun ESM pitäisi olla jonkinlainen hallitusten välinen järjestelmä, josta sitten tulisi yhteinen eurooppalainen järjestelmä, jonka kautta olisi mahdollista rahoittaa näitä pankkeja. Kuinka mahdollista, että nämä juhlalliset lupaukset, joita on tehty, eivät nyt pädekään? olemmeko nyt tilanteessa, jossa toimielimet otetaan tosissaan, vai pitääkö kaikki sovittu asettaa uudelleen kyseenalaiseksi? Riippuvatko kaikki nämä sopimukset nyt neuvoston mielialasta ja tuulista siellä, ja että onko todellakin niin, että puolessa välissä peliä muutetaan sääntöjä. Tämähän on hyvin vakavaa. Ja myöskin tämä talletustakuu, se kuinka sitä toteutetaan ja kuinka se sujuu neuvostossa jää jähtäväksi, mutta tämä ei ole mikään vakavasti otettava tapa ratkoa eurooppalaisia kysymyksiä. Kiitoksia. Ensinnä kiitos näistä toivotuksistanne, mutta puheenjohtajavaltiohan pitää ottaa tietysti vastaan myös moitteet päätöksistä, mutta hyvin kyllä tiedät, että tässä aiheessa, jotta edes saadaan aikaan sopimusta, niin kaikkien pitää ensinnäkin sopia sitten ja olla samaa mieltä. Teidän arvostelunne siitä seikasta, että kansalliset, näistä, mitä tulee kansallisen luottoteleihin, me emme ja emme kunnioita henkeä, joka liittyy pankkiunioniin, niin se on ihan oikeaa arvostelua. Me emme riko, riko tässä tätä noidankehää valtioiden ja pankkien välisen, välisen linkin suhteen, mutta niin kuin sanoin johdannossa, niin Tämä on kuitenkin tyhjää parempi ja pidän kiinni tästä kannanotostani, koska uskottavuussyistä meidän täytyy saada aikaan ainakin kansallinen varausjärjestely, jos nyt näin voin sanoa. Näiden neuvotteluiden aikana usein todettiin seuraava seikka. Yhteinen varautumisjärjestely tulee mutta se ei voi tulla tässä vaiheessa vielä joissakin maissa. Miksi näin? Sen takia, että ennen kuin täyteen riskinjakoon päästään, meillä pitää olla myös riskin vähentämismenettely. Tähän menee kahdeksan vuotta, että saadaan rahoitettua yhteinen kriisiratkaisurahasto. Ja tietenkin, jos on täydet eurooppalaiset takkeet ykköspäivästä lähtien, niin kannustin maille viedä loppuun omat velvollisuutensa velvoitteensa olisi vähempi. Ja monet maat eivät halunneet edetä niin nopeasti tässä asiassa. Ikävä kyllä, nyt kun on ratifioitu BRRD-direktiivi, pankkien elvytys- ja kriisinratkaisudirektiivi, nyt meillä on, ja keskustelu voi sitten alkaa työryhmissä, ja myös voidaan alkaa keskustelu eurooppalaista talletussuojajärjestelmästä komission ehdotuksen riskin vähentämistoiminta liittyy rinta rinnaan tähän äh, riskin jakoon. Tästähän sovittiin kyllä jo viime kuukausina. Thank you. Um... Kiitoksia. Voin tässä arvata, mitä sanotte. No. Meille sanottiin, että riskejä vähennetään ja pyritään kohti takuuta, mutta sitten sanottiin, että tässä toimitaankin toisin. Riskien vähentäminen on hieno tavoite, mutta aika kunnianhimoinen sellainen. Kate Swinburne seuraavaksi. Yeah, and, um, thank you. Eh, kiitoksia ministeri Gramenia siitä, että tulitte tänne vieraaksemme. Kiitoksia tästä esityksestä viimeistä kuutta kuukautta koskien. Haluaisin keskittyä asiaan, johon on viitattu monissa kokouksissa paremman säätelyn agendaan. Noin vuosi sitten puheenjohtaja Juncker ja varapuheenjohtaja Timmermans pitkällisesti keskustelivat siitä, mitä hallinnon pitäisi olla, että tekisimme vähemmän, mutta paremmin. En tiedä, onko tämä nyt etuoikeus vai epäonni, että olen me 26 lainsäädännön osasen kanssa käynyt läpi trilogineuvotteluja. Ja olen monin niistä osallistunut, monin olen osallistunut ja monet kollegat täällä ovat olleet mukana. Ja tämä benchmark – dialogi oli viimeisin näistä. Ja nyt kun olen ollut näitä trilogineuvotteluja käymässä läpi, täytyy sanoa, että prosessi ei ole vielä täysin mennyt läpi. Timmermansin sääntö, kun Franz Timmermans sanoi, että me emme huonoja sanamuotoja saisi hyväksyä tai kompromisseja lainsäädännössä vain siksi, että pääsemme trilogineuvottelusta läpi, täällä kyllä todellakin muistuttaa jotakin. En ole kuitenkaan vieläkään varma, että olemme saaneet aikaan kaikkein toimivimman, parhaimman ratkaisun benchmark-lainsäädännön osalta. Mitä ehdottaisitte, että voisimme tehdä trilogineuvottelujen uudistamiseksi niin, että ne olisivat tehokkaampia, niin että meillä olisi rajoja niin, että kaikki lainsäädäntö perustuu tietoon eikä vanhanaikaiseen lehmänkauppa- ja kompromissijärjestelmään? Thank you. Thank you, Kay, uh, for, for the question. Kiitoksia tästä kysymyksestä, Kay. Tietenkin nyt tuntuu hiukan siltä, niin kuin olisin yliopistossa luennolla, koska kysymys, jonka kysytte, on varsin vaikea ja todennäköisesti siitä pitäisi tehdä varsinainen opinnäyttö, jotta saataisiin aikaan tasapuolinen vastaus. Mutta mitä nyt olen saanut aikaan vi- tai äh, mitä olen ymmärtänyt tästä benchmarkin direktiivistä kuudessa kuukaudessa, niin ensinnäkin se, että mistä tahansa neuvotteluissa täytyy tulla sellainen vaihe, jossa asia viedään loppuun. Ja näin olemme yrittäneet tehdä tässä vertailuarvodirektiivissä. Haluaisin kiittää työryhmääni, joka on tehnyt varsin hyvin työtä. Olennainen kysymys josta keskusteltiin korkeammankin, taso, korkeammankin tasolla, että löydettiin asiassa kompromissi. Minulle, minusta oli varsin kiinnostava tänä yhtenä yönä, puhun nyt ihan suoraan, nimittäin se seikka, että olimme nyt ihan erilaisessa tilanteessa kuin yleensä on tilanne silloin, kun kuluttajan suoja kysymys ei näyttänyt enää olevan niin keskeisenä huolenaiheena EUn parlamentin riveissä monista eri syistä tietysti. Ja ne, jotka todellakin halusivat saada aikaan hyvin vankan direktiivin näitä tahoja löytyy pikemminkin neuvostossa. Siis tilanne oli toisinpäin kuin yleensä. Ja kysymys, joka tässä pitää esittää, tästä olisi kuin muissakin, haluammeko todellakin tällaisen direktiivin edelleen? Ja tästähän oli selvästi kaksi eri mielipidettä neuvottelusalissa. Oli ihmisiä, jotka ovat sitä mieltä, että asia voidaan ratkaista eri tavallakin direktiivi on kaksi ja puoli vuotta vanha. Se osoittaa, että on yksi niistä direktiiveistä, jotka tehtiin 2008 rahoituskriisin mainingeissa, jälkimainingeissa. Ja paljon epävarmuutta oli olemassa silloin. Ja kyseinen kompromissi, johon päädyimme, on minun mielestäni mahdollinen vastaus näihin kysymyksiin tähän ylipäätään päästä. En tiedä, oliko kysymyksen nyt yleisluontoisempi siitä, miten trilogit yleensä toimivat kolmikantaneuvottelut. Mielestäni tämä on varsin vaikea tapa edetä, erityisesti silloin, kun tekstit ovat varsin teknisluonteisia. Kun keskiaika, keskiyön aikaan vielä joutuu tapella terme, tappelemaan termeistä niin silloin ehkä vain pari, kolme enää jäljellä, jotka todellakin ymmärtävät asian. Se on todella turhauttavaa. Olen tässä teidän kanssanne samaa mieltä. Mutta en ole varma, että olen yhtään viisaampi kuin varapuheenjohtaja Timmermanskaan, mutta olen valmis keskustelemaan hänen kanssaan ja puheenjohtaja Junkarin kanssa, jos heillä sattuisi olemaan parempia ideoita kuin minulla. You know, it's always Bali, the famous niin, kuten aina sanotaan, demokratia ei aina ole täydellinen, mutta muutkin järjestelmät voivat olla vieläkin huonompia. Meillä on spesifi menetelmä, jolla käydään läpi teknisiä kysymyksiä ja me parlamentin puolelta todella peräänkuultamme sitä, että olemassa olevia välineitä käytetään avoimesti, jotta saadaan aikaan paras mahdollinen sanamuoto – ja juridisia termejä käytetään oikein. Se, mistä poliittisesti sovitaan, siitä poliittisesti sovitaan. Mielestäni tämä on hyvä kompromissi ja tämä saaga on nyt syytä päättää, saattaa päätökseen. On turha lähteä enää avaamaan poliittisesti tiettyjä kysymyksiä, koska Eurooppa tarvitsee tässä vertailuarvokysymyksessä voimakasta lainsäädäntöä. Mielestäni meillä on tässä nyt hyvä teksti. Michel Toirer seuraavaksi. Kiitoksia puheenjohtaja. Hyvä ministeri, minäkin toivotan teille kaikkea hyvää tälle vuodelle ja puhuisin kahdesta asiasta, herra ministeri. Täällä jo viitattiinkin lainsäädäntöön automaattisesta vaihdosta. On oikein, että tässä on päästy eteenpäin ja tässä myös todella toimittiin hyvin nopeasti. Luxemburg puheenjohtajakaudellaan tässä edesauttoi töiden kulkua, mutta Markus Ferber viittasi kysymyksiin, jotka ovat parlamentille äärimmäisen tärkeitä. Neuvosto on jäänyt tässä paljon tai kovin kauas meidän ehdotuksistamme. Esimerkiksi, jotta verokilpailu olisi reilua, tarvitaan tällainen selvitystaho. Eli tässä on vielä ongelmia. Yhteiset sitovat lainsäädäntöpuitteet eivät ole saaneet vielä aikaan konsensusta neuvostossa, siis näiden PEPSien osalta. Me kritisoimme myös sitä, että Euroopan parlamentin erityisvaliokunnalla on ollut suuria hankaluuksia päästä käsiksi asiakirjoihin. No, nyt on todettu, että voimme vielä saada asiakirjoja. Voitko sanoa, miksi näin nyt sitten toimitaankin ja miksi tämä on ollut näin hankala? Sitten Toiseksi vakaus- ja kasvusopimus. Komission jäsen Moskovisi ja Juncker ovat puhuneet joustavuudesta. Neuvosto kuitenkin on nähnyt asian toisin. Minusta joustavuus on kriittinen kysymys, koska siitä riippuu moni asia. Ecofinissä joulukuussa ei päästy asiasta sopuun mutta neuvosto suhtautui komission tulkintaan kriittisesti. Voisitteko kertoa hieman, mikä on nykytilanne? Kiitoksia näistä lämpimistä toivotuksista. Kysymyksiä tuli nyt niin paljon, että en tiedä pystynkö vastaamaan kaikkeen. Jatkan englanniksi. Tosiasia on, että voidaan ajatella, että lasi on joko puoliksi täynnä tai tyhjä. Minusta automaattisen tietojen vaihdon direktiivikysymyksessä lasi on enemmän kuin puoliksi täynnä, ei tietenkään aivan täynnä. Aina on parantamisen varaa. Tässä pyritään PEPS-tasolla spontaanin tietojen vaihtoon ja on katsottava, miten tämä sitten nivoutuu yhteen EU-direktiivin kanssa. Ja voi käydä niin, että mukautuksia tarvitaan puolella tai toisella. Ja tässäkin kirjoitettaisiin mahdollisesti huomioon joitakin teidän huolenaiheitanne. No mitä komissio tekee PEPS-suosituksille? Ensinnäkin olen tyytyväinen siihen, että meillä – ON-neuvoston, ECOFIN-neuvoston päätelmät tästä aiheesta. Tämä varmasti auttaa komissiota ymmärtämään, mihin suuntaan jäsenvaltiot haluavat mennä. Monet asiat, jos eivät kaikki, pitäisi saada mukaan tähän antipeps-direktiiviin. Näin ei alusta lähtien ollut suurimpaan osaan asioita on määrä pureutua sitovalla lainsäädännöllä. Tämä on syytä panna merkille. Ja tarkkaillaan sitä, miten muut toimijat täytäntöönpanevat pepsiä ja millä nopeudella. Eli uskoakseni komissiolta on tulossa tämän kuun lopussa anti-PEPS direktiiviehdotus ja tämän jälkeen sitten pystymme arvioimaan täytäntöönpanon aikataulua. Sitten vakaus- ja kasvusopimuksesta ja joustavuudesta. Tämä työ on kesken. Joustavuutta tulkittiin tammikuussa 2015 investointikysymyksissä ja marras-joulukuussa komissio tulkitsi sitä, miten pakolaiskustannukset voisivat olla tässä mukana. Poikkeukselliset olosuhteet niin sanotusti, mutta tämä voidaan tehdä vasta jälkikäteen, että tämä on ex post menettely. Tässä on tiettyjä kriteereitä ja muistaakseni 0,5 prosenttia BKTstä on alaraja, joka on saavutettava näissä kustannuksissa, jotta joustavuutta voidaan soveltaa. Uskokseni komissio on pyrkinyt tässä olemaan nyt olematta liian avoin joustavuuskysymyksissä pakolaisasiassa ja toisaalta kuitenkin pelätään, että joustavuuslausekkeita käytetään liian usein ja näin vesitettäisiin kasvu- ja vakaussopimusta – mutta tämä pakolaiskysymys on todella merkittävä asia, erityisesti joissakin maissa, joten on selvää, että siihen on puututtava. Kiitoksia seuraavaksi Fabio De Masi. Kiitoksia. Olemme kuulleet tässä Saksan CSU, SPD tai nyt vasemmiston ja sen ei ollut tässä kovinkaan vakuuttunut tiedosta, että kuulimme tietojen, automaattisesta tietojenvaihdosta. Eli ehkä on kysyttävä, onko Eurooppa vakuuttunut nyt siitä, mitä olette saaneet aikaan. Mutta kysyisin vielä erästä kysymystä. Verosalaisuus ja keskus rekisteri komissiossa. Pelkättekö, että Rolf Westergaard puuttuu tähän verosalaisuuskysymykseen? Tätä en täysin ymmärtänyt. Ja toiseksi haluaisin tietää, miten tuki oikeuslainsäädäntö lähdetään äh, muokkaamaan Luxemburg, Belgia ja niin edelleen. Puhun siis äh, finanssipoliittisista tuista ja mahdollisuudesta saada varat takaisin. Eli on tehtävä niin, että maat, jotka omalla toiminnallaan kenties ovat haitaneet muita maita, eivät saa saada enää näitä varoja sitten takaisin. Sitten vielä terrorismin rahoitus. kysyin neuvostolta jokin aika sitten, onko meillä toimenpiteitä, joilla voidaan katsoa terrorismin rahoitusta, tietojenvaihtoa tässä kysymyksessä. YK esimerkiksi on todennut, että tietyissä tapauksissa rahoitusta pystytään jäädyttämään, mutta komissio sanoi, että yleistä tietojenvaihtoja ei tässä tällä alalla ole. Eli mikä tilanne on tällä hetkellä? Very much. Paljon kiitoksia. Kiitoksia. The, um, uh, direct... Paljon kiitoksia tähän keskusrekisteriin ja automaattiseen tietonvaihdon liittyen. Sanoisin, että tämä keskeytty rekisteri tullaan perustamaan tässä kysymyksessä luulisi, saisiko komissio kaikki yksittäiset nimet tämän päätöksen perusteella. Tästä oli siis kysy, ja jäsenmaat eivät olleet yksimielisiä siitä, että näin tapahtuisi. Eli komissio tulee saamaan nyt tietyn määrän informaatiota, ja komissio on sopinut tästä kompromissista. Sitä ollaan työstetty edestakaisin sitä, kuinka paljon ja minkälaatuista tietoa komissio tarvii. Ja komissio on nyt sopinut kompromissista, joka on siis käsittelyssä. Sitten valtion tukikysymykseen liittyen koskien kysymyksiä, joita jossa komissio on tehnyt päätöksiä. Tässä tapauksissa on siis todettu, että valtion tukea täytyy periä takaisin. Keskustelu on nyt todellakin käynnissä. Ja nyt edustan siis Luxemburgia tämän sanoessani. Me olemme neuvottelussa komission kanssa siitä, kuinka tämä mekanismi toimisi, sillä tämä on ennakkotapaus ja hyvin paljon kysymyksiä täytyy vielä ratkaista, ei vain sitä, kuka hyödyn saaja tässä takaisinperinnän tapauksessa on valtion tukien osalta, vaan meidän täytyy sopia myöskin kaikista menettelyistä. Kuten totesin, me maana olemme tehneet ähm, kanteen tätä komission päätöstä vastaan, mutta todennäköisesti tiedättekin, että komission päätöstä täytyy toimeenpanna huolimatta siitä, että tällainen kanne on tehty. Se ei ole kovinkaan onnellinen asiantila, mutta se tilanne nyt kuitenkin on. Terrorismin rahoitukseen liittyen mitään tyhjentävää keskustelua ei ole käyty. Asia Ekofinissa mainittiin joulukuussa. Ranskan valtuuskunta on ajanut asiaa kiivaasti eteenpäin ymmärrettävistä syistä. Ja uskoisin, että tämä kysymys on hyvin monimutkainen, sillä selkeää päätöstä ei ole tehty. Ei ainakaan sellaista, josta minä tietäisin mitään. Pahoittelen, etten pysty asiasta tarkemmin sanomaan. Neuvottelut jatkuvat seuraavan puheenjohtajuuskohdan aikana. Kiitoksia. Kiitos seuraavaksi Sven Giegold. Kiitoksia myös minulta. Hyvät uuden vuoden toivotukset. Haluaisin aluksi kiittää teitä ja työntekijöitä hyvästä yhteistyöstä. Kolmikanta neuvotteluissa maksuttaa se neuvotteluissa tässä asiat hoidettiin todella ammattimaisesti ja toivottavasti tulevaisuudessa tämä johtaa sitten avoimuuteen siinä, mistä ja mihin investointivirrat tulevat ja menevät. Näin varmasti saadaan selkeyttä asiaan. Ja tämän lisäksi halusin vielä viitata kahteen asiaan. Ensinnäkin neuvoston päätelmissä veropaketista, joka on tulossa, neuvosto totesi selkeästi, että nyt ensimmäisessä lainsäädäntöpaketissa on kiinnitettävä huomiota erityisesti Pepsien täytäntöönpanoon. Ja monet muut parlamentin vaatimat kysymykset, esimerkiksi Tots Niedermayer mietinnöstä ja taksevaliokunnalta, ovat jääneet tämän paketin ulkopuolelle ja tiedämme kaikki, miten tämä toimii. Jälkikäteen tulee olemaan hyvin paljon vaikeampaa ottaa asiat uudelleen käsittelyyn miten tällä tavoin lähdetään rajoittamaan toimintaa. Kuulimme herra Dijsselbloomilta käydessämme Alankomailta, että on toimittava globaalisti, on käytettävä globaaleja toimenpiteitä ja on muistettava, että meillä on sisämarkkinat. Ja tässä viittasin siihen, mitä Markus Ferber sanoi. Parlamentti esitti pyyntöjä ja suosituksia ja automaattisessa päätöksiä koskevassa tietojen vaihdossa neuvosto ei ottanut mitään parlamentin kommenteista huomioon ja jopa toimi ennen parlamentin äänestystä. Tämähän on selkeästi isku vasten kasvoja parlamentin kasvoja toimielimellisesti. Kuinka vakavasti oikeastaan suhtaudutte verokysymyksessä parlamenttiin, jos olette valmis tällä tavoin jättämään huomiota meidän ehdotuksemme? Thank you for, uh, for your question. Kiitos kysymyksestänne ja tästä myönteisestä arviostanne. Tästä tulen kertomaan heille, jotka tämän kiitoksenkin ansaitsevat. Nyt haluan vastata kysymyksenne varsin yksinkertaisesti ja suoraan. Ymmärrän niin, että parlamentti voi olla turhautunut siitä johtuen, että sen ehdotukset siitä, mitä pitäisi saada aikaan verokysymyksessä, yleisesti ei vain automaattisessa tiedonvaihdossa koskee veropäätöksiä, että näitä toiveita ei kunnolla oteta huomioon, panetaan merkille. Toisaalta ajatellaan kahta todellisuutta. Ensinnäkin verokysymykset. Verokysymys on yksi. Kysymys kanavainasemassa kuuluu yksimielisyyden alle. Joten dynamiikka näissä kysymyksissä on hiukan eri kuin monissa muissa kysymyksissä, niin kun Sven hyvin tämän tietää. Jos tähän vielä lisätään se seikka, että meillä on ollut tämä BEPS-aloite ja aloite on viety loppuun onnistuneesti, niin tämä kyllä pitää ottaa huomioon. Joten minä vetoaisin teihin, ja voisitte ajatella, että meillä on mitenkään minun asiani, mutta siltäkin teihin nyt vetoan. Tämä on Euroopan parlamentin etujen mukaista, että uudelleen tarkastellaan näitä prioriteetteja verotuskysymyksessä koska kerran BEPS on saatu aikaan. Ja minä todellakin kääntäisin päälailleen tämän mm, järkeilyn tässä. Nimittäin jos olette kysyneet minulta kaksi ja puoli vuotta sitten, saammeko koskaan aikaan tuloksia veropohjan rapautumisessa voitonsiirrossa, niin olisi sanottu, että menee 25 vuotta aikaan ja silloin ihmiset ovat, alkavat jo vähän kuolla. Mutta koska konsensusta oli niin paljon, kun pystyin näkemään kahdessa G20 kokouksessa Ankarassa ja Limassa ja osallistuin myös G20 lehdistötilaisuuksiin Limassa, missä me jo ilmoitimme, että meillä on yhteinen sopimus. Ja siellä tietysti edustin EU-puheenjohtajavaltiota. Tämähän on aivan, aivan aika uskomatonta, kun ajatellaan, kuinka paljon asiassa oikein on edistytty ja miten tämä monikaalisten yritysten verotuskysymyksestä on tullut prioriteettikysymys ihan kaikille maille G20. Kyllä tähän kannattaa nyt kiinnittää huomiota. Tämä tarkoittaa sitä, että prioriteetteja täytyy asettaa. Vielä lopuksi on EUn etujen mukaista, ettemme etene kansainvälisen verotuksen saralla yksin eteenpäin. Ja tämän takia minä varoittaisin sellaisesta, että ryhdytään lisäaloitteeseen niiden lisäksi, jotka löytyvät web-suosituksista. Ne ovat monimuotoisia. Sellaisia ehdotuksiahan on satoja. Ja jos me voimme tarttua niihin, niin silloin olemme jo pärjänneet varsin hyvin, jos vielä toimimme ajankäytön kannalta tehokkaasti. Grazie. Kiitos sitten Malcolm Sanni. Kiitoksia, hyvä ministeri ja hyvää uutta vuotta. Luxemburgin puheenjohtajakaudella mentiin kohti pankkiunionin täytäntöönpanoa tai päättämistä – ja pankin elvytys- ja kriisinratkaisudirektiiviä. Valitettavasti nyt tämän lainsäädännön täytäntöönpano kuitenkin on toiminut varsin ristiriitaisesti, koska BRRDn tarkoituksena oli luoda vakaa pankkijärjestelmä, mutta on käymässä täysin päinvastoin. Italiassa, Portugalissa direktiivi on täytäntöön pantu ja vaikutukset ovat varsin huolestuttavia, jos otetaan huomioon, että pankit, joihin tällä puuttu, olivat vain pieni osa koko pankkijärjestelmää. Pankkikriisin seuraukset lankeavat näin veronmaksajien kontolle harvalla tavalla. Ja näin luodaan paniikkia obligaatiomarkkinoilla. Dragikin näin sanoi ja Almunia jo vuonna 2013. Tämä lankeaa myös talletusten kohtaloksi. EU, uskooko se edelleen, että pankkia voidaan pelastaa joko niin, että kustannukset langetetaan joko hallituksille tai veronmaksajille. Meillä on kuitenkin myös kolmas tapa toimia, joka ei kuitenkaan toimi euroalueella. Siis sellainen keskuspankki, joka olisi tällainen viimeinen lainaaja, mutta tämä ei toimi. Tällä hetkellä pankkijärjestelmä on epätäydellinen, eikä meillä ole sellainen, sellaista keskuspankkia, joka toimisi oikealla tavalla. EUn suurimman maan pankki on jäämässä valvonnan ulkopuolelle ja tässä todella säästäjien harteille lankeaa valtavat kustannukset. Haluaisin tietää, miten tämä järjestelmä toimii. Ja auguri. E direi anche grazie per... Kiitoksia onnitteluista ja myös kysymyksestä sanoisin, vaikka tämä ensimmäinen kysymyskin oikeastaan oli aika yliopistomaailmasta. No sitten englanniksi. No. In, in what, uh... Vasta aloittanut pankkiunionissa kun tämä lähti liikkeelle yhteistä, Yhteinen valvontamekanismi tuli voimaan aikaisemmassa vaiheessa kuin piti, se toimi mielestäni aika hyvin. Ja nyt sitten säännöt koskien yhteisen kriisinratkaisurahasta ovat tulossa käytäntöön. En tietysti tunnen maanne hyvin, tiedän tilanteen näissä neljässä pankissa, mitä siellä on tapahtunut. Tämä on tullut varsin valitettavaan aikaan sikäli, että Tämä on lähes tällaista siirtymävaihetta vanhan ja uuden järjestelmän välillä. Jotkut asiat, jotka ovat mahdollisia ennen pankkiunionia, eivät enää olekaan mahdollisia, joten paljon tiedottamista täytyy tapahtua ja tässä on myös tarve tarkastella niitä seikkoja, että olemme tässä pankkiunionin alkuvaiheessa vasta. Jos kysytte minulta, miltä tulevaisuus näyttää, niin tietenkin tämä on pelkkää arvailua. Meillä on yhteinen kriisinratkaisuviranomainen, joka on saatu aikaan se on pyytänyt tällaista varautumisjärjestelmää. Juuri äsken vastasimme tähän kysymykseen hiukan aikaisemmin tänään. Ja on hyvä, että tällainen on, vaikkakin tämä on kansallinen varausjärjestelmä. Se on parempi kuin ei mitään. Ja minun mielestäni pankkiunioni on varsin kunnianhimoinen hanke, koska meillä on yhteinen valvontamekanismi ja yhteinen valvonta, niin meillä on myös uskottava näkemys pankkialan terveydestä euroalueella. Tämä oli ensimmäinen vaihe, joten pankkijärjestelmämme uskottavuus on nyt arvioitu ja toiseksi meillä on yhteinen äh, kattorahasto, riskiratkaisurahasto, jota pitää pikkuhiljaa täyttää asteittain ja se tuo vielä lisää uskottavuutta rahoitussektorille Euroopassa. Yleisesti ottaen tämä on varmastikin parannus on varmasti sellaisia instansseja, joissa heikkouksiakin on ja joissa järjestelmät pitää vielä parantaa, jos halutaan vielä kaikki kunnolla loppuunsa ja jos vain toimitaan tarpeeksi nopeasti, koska näissä asioissa tarvitaan nopeuta, nopeita reaktioita ja vastauksia. Tässä on joitakin epäilyaiheita, mutta annetaan tällä kuitenkin mahdollisuus onnistua. Bonjour Monsieur le Président, je voudrais revenir. Huomenta puheenjohtaja, haluaisin veropäätösten verosuuteen puuttua. Irlannin ja Alankomaiden lisäksi teidän maanne on se, on viitataan kaikkein useimmin ähm, siinä yhteydessä, kun monikansalliset yhtiöt kiertävät verotusta kansainvälisesti. Varmaankin olette siis kiinnittänyt huomiota komis, ähm, verotus, ähm, valiokunnan työhön. Haluaisin tietää, haluaako Luxemburg tollekin kehittää lainsäädäntöä niin, että näitä veronkiertokäytäntöjä saatettaisiin poistettua? Kuinka ECOFIN puheenjohtajana toimitte, kun maanne on Fiatin verosopimusten ja McDonald's-päätösten kohdalla saanut kritiikkiä. OECD tässä asia on käsiteltyjä myöskin neuvostossa vuodesta 2004, mutta nyt 12 vuotta tämän jälkeen olemme yhä jumissa. Monet henkilöt ovat lähettäneet komissiolle vetomuksen, jotta meillä olisi BEPS, eli veropohjan rapautumisen vastainen direktiivi. Mikä mielipiteenne on tästä lakialoitteesta ja komission roolista? Kiitoksia. Je crois que nous avons fait... Kiitoksia. Uskoisin, että olemme tehneet erittäin hienoa työtä viimeisen kuuden kuukauden aikana, kun olemme valmistelleet tietä sille, että komissio voisi lopultakin tämän kuukauden lopussa tämän veropohjan rapautumisen vastaisen direktiivin aloitteen esitellä. Olemme nimenomaan käyneet äh, keskusteluja tämän aiheen tiimoilta ja kuusi kuukautta sitten, jos olette kysynyt minulta, ähm, olisinko uskonut, että saisimme tällaisen päätöksen aikaan. olin sanonut, että tuolloin 50 ja 50 olivat todennäköisyydet, mutta olemme tässä onnistuneet. Sitten kun Luxemburgin valtiovarainministerin roolissa esittämillä kysymyksen, voisin sanoa, että vuoden 2015 ensimmäinen tammikuuta olemme tehneet uuden päätöksen veropäätösten osalta Luxemburgissa. ei nyt mene yksityiskohtiin, niitä voidaan kestellä myöhemmin. Kaikki tämä on täysin avointa Luxemburgin lainsäädännössä me olemme aina kunnioittaneet sääntöjä, joita Euroopan unioni on laatinut. Olemme aina todenneet tämän ja tulevaisuudessakin näin teemme. Säännöt kehittyvät ja yhdeksässä kuukaudessa olemme onnistuneet saamaan aikaan yhteisen päätöksen automaattisista veropäätösten tiedonvaihdosta. Uskon, että tässä ähm, Luxemburg on puheenjohtajamaana saanut valtavan loikan eteenpäin aikaan. Mitä sitten tulee komission päätökseen koskien Fietin veropäätöstä? Me olemme tehneet vetomuksen Euroopan unionin tuomioistuimelle, sillä me emme ole samaa mieltä siitä analyysistä, jonka Euroopan komissio on tehnyt tavasta, jolla olemme soveltaneet eh, sääntöjä näiden hintasiirtojen osalta. Me olemme täysin vakuuttuneita siitä, että olemme hintasiirtosäännöstöä toimeenpaneet täysin oikein ja komission tulkinta mielestämme poikkeaa tämän lainsäädännön tavan mukaisesta soveltamisesta ja siitä, kuinka tämä lainsäädäntö on käsitelty. Eli me emme ole samaa mieltä tämän asian kanssa. Toisekseen komissio on viitannut valikoivuuteen näiden päätösten toteuttamisessa, mutta valikoivuus tarkoittaisi sitä, että suositaan jotakin yritystä jonkin toisen yrityksen sijaan, ja tässä komissio on hyvin paljon tehnyt töitä havaitakseen, onko valtion tukia annettu. Meillä on mielestämme erittäin hyvä oikeudellinen pohja tämän vetomuksen tekemiselle ja meillä on mahdollisuus omaa kantaamme puolustaa. Me olemme mielestämme aivan oikeilla linjoilla yhteislainsäädännön mukaisesti. Kiitoksia. No, sorry, Danuta Hubner. Seuraavaksi Danuta Hubner. Ähm, minister, I, I just have two... Kiitoksia ministeri. Kaksi kysymystä ottaisin esille. Toinen liittyy siihen, että joulukuussa äh, yhteisen äh, vakausmekanismin puheenjohtajat veivät loppuun suoran pääomat pääomittamisvälineen. Siihen meni meiltä jotakin vuosia ja ymmärtääkseni nyt vielä lisäksi voidaan jatkaa epäsuoraa pääomittamista. No, me suoraan pääomittamiseen. Kun yleinen malli on vähän epäselvä. On vaikea nähdä, onko lisätty uusi hallitsemallinen sopimus olemassa oleviin vai liittyykö tähän EVM-järjestelmään. Toimiiko tämä uusi instrumentti näissä puitteissa? On myös varsin monimutkaisesta välineestä kyse, kun ajatellaan, miten se toimii, tulee toimimaan. Ja kysymykseni kuuluu, miten te näette tämän välineet? Mikä se rooli teistä on? Ja myös kun otetaan huomioon emun tulevat uudistukset, mihin EVM e on kulkemassa, mihin suuntaan. Toinen kysymykseni liittyy tunnettuun seikkaan siitä, että meillä on nyt useita hallitusten välisiä sopimuksia perustuen kansalliseen äh, lakiin. E- arkkitehtuurissa ja todennäköisesti kaikki pitäisi jatkossa ottaa emun juridisiin puitteisiin. Mutta joidenkin kohdalla tämä liittäminen tapahtuu jo ihan pian, jos ajatellaan vaikka finanssipoliittista sopimusta, se tapahtuu 2017. Voin ymmärtää, että tätä asiaa varmasti jo nyt työstään. Kysymykseni kuuluu, onko yhtään mietitty missään neuvostomuodostelmassa miten tällaisia näitä sopimuksia tähän mukaan, ja kun täällä on myös tulevia uudistuksia. Onko vielä potentiaalia uusille hallitusten välisille sopimuksille, jotta voidaan tehdä tätä syventämistä ja saada aikaan tämä uusi emu? Tuleeko tämä näkymään sopimuksessa jatkossa vai tuleeko se jatkamaan tällaisella kansainvälisellä tai hallitusvälisellä tiellä? Well, also here you ask me. Uh, no, jälleen minua pyysitte tässä ennustamaan tulevaisuutta. Tämä ei tietenkään ole helppoa aina. On 50 prosentin mahdollisuus olla väärässä. Mutta kysyitte tästä uudesta suuntauksesta hallituksen välisistä sopimuksista – Tämä on oikeastaan ultima ratio, kuten latinaksi sanotaan, silloin kun asiaa ei voida ratkaista, niin silloin toimitaan lainsäädäntöpuitteissa tietyissä jäsenvaltioissa. Ja Euroopan integraation kannalta tämä on aika turhauttava, koska sanotaan, että emme pysty ratkaisemaan asiaa EU-tasolla juridisista tai poliittisista syistä. Mutta se, että on kansainvälisiä sopimuksia nykypuitteiden lisäksi, on uusi asia. Enkä usko, että juristit ovat täysin perillä tämän kaiken täysimääräisistä seurauksista. Siksi on todella järkevää, että komissio katsoisi asiaa ja katsoisi sitä, miten hallitusten väliset sopimukset sopivat yhteen EU-lainsäädännön kanssa. Sanon, että on parempi tehdä tämä kuin epäonnistua kaikkiaan. Ehkä tämä on käytännön läheinen lähestymistapa, mutta juridiset kysymykset pitää myös käydä läpi. Sitten vakausmekanismista sanoisin kaksi asiaa. Ensinnäkin sen, että tämä instituutio on toiminut alusta pitäen markkinoilla nopeasti, hyvin tehokkaasti. Kun katsotaan, miten EVM pystyy houkuttelemaan pääomaa hyvin matalin hinnoin, se sitä on hoidettu hyvin ammattimaisesti ja se pyörittää jo valtavia rahasummia. Siksi EVM on ja varmasti jatkossakin moni mielestä on ihanteellinen varasuunnitelma. Etten suhtautunut tähän kielteisesti, ymmärsin tämän, mutta on todettava, että vakausmekanismi on onnistunut. Kiitos ja nyt niinkin. 15. heinäkuuta tässä valiokunnassa, kun te esittelitte prioriteettinne, että silloin mainitte näitä rahamarkkinarahastoja. Kun tätä kysytte, sanoin, että tämä oli vain pikkuseikka, niinhän se nyt, tai unohti sen vahingossa. Mietin tästä kuusi kuukautta jälkeenkään, onko vieläkin näin, koska minun ymmärtääkseni neuvostossa teidän puheenjohtajakaudellanne ette ole ryhtyneet mihinkään aloitteisiin, että tätä asiaa edistettäisiin. Komission ehdotus on ollut jo kaksi ja puoli vuotta olemassa. Ja tämän edistyksen puutteen takia asetuks on ollut pisimpään aikaan hautumassa, kun ajatellaan mitä tahansa lainsäädäntökysymystä ekoneissa. Mielestäni tämä ei ole ollenkaan passaa, tai sopiva, ettei ole rahamarkkinasääntelyä. EUlla on kansainvälisiä velvoitteita ja muut globaalit toimijat, kuten USA, ovat varmistaneet, että heidän markkinansa on kunnolla säännelty. Ja silti me olemme olleet ihan mykkänä tässä asiassa. Ja minä kyllä uskon, että tämä on teidän vastuualaanne, erityisesti ollut viimeisen puolen vuoden aikana. Asiantuntijat kautta maailman sanovat tai varoittavat meitä siitä, että varain äh, omaisuuden hoitoala on sellainen, jolla tulevaisuudessa syntyy mahdollisesti rahoituskriisejä jatkossa. Kuitenkin olen varma, että tämä ei mitenkään liity teidän maanne eh, omiin etuihin, mutta tämä on hyvin haitallista EUlle ja se kyllä heikentää luottamusta kaikkiin toimielimiimme. Joten esittelen, odotan tässä nyt Hollannin alankomaiden puheenjohtajan kautta, jotta he vastuullisivat toimijat ja pyrkivät löytämään poliittista tahtoa, jotta saadaan konsensusta aikaan neuvostossa ja myös parlamentissa. Mutta vielä kysyisin teiltä, voisitteko edistää edistymiskertomuksen tässä asiassa, koska en halua teitä tuomita liian nopeasti. Ähm, Kiitoksia tästä luottamuksestanne. Me olemme toimineet aktiivisesti äh, kulisseissa ja olemme yrittäneet ottaa selvää, mistä löytyisi kompromissipohjaa tekstille, mutta emme ole tässä onnistuneet. Te sanoitte, että kyseinen direktiivi on ollut jumissa jo niin pitkään, ja siinä olette ihan oikeassa. Benchmark-direktiivi joutui myös odottelemaan varsin pitkään, ja tässä taas me kyllä onnistuimme etenemään, joten ette voi sanoa niin, ettemme olisi olleet aktiivisia. Olemme yrittäneet kyllä tätä kaikissa asioissa olla tarmokkaita ja aktiivisia myös tässä asiassa. Ja tulee rahamarkkinarahastodirektiiviin. haluaisin korostaa, että on muutamia kohtia, joita tässä pitää korostaa. Jos me viemme eteenpäin tiettyjä välineitä, jotka löytyvät direktiivistä EU-markkinoilta, niin kuin jotkut haluaisivat, niin silloin me varmistamme sen, että 500 miljardia euroa lähtee EUsta jonnekin muualle. Tämä ei ole kovinkaan fiksua aikana, jolle me olemme aloittelemassa päivämarkkinaunionia ja haluamme tehokkaat rahoitusmarkkinat tänne EU-hun. Samanaikaisesti on olemassa tämä Junckerin suunnitelma. Me haluamme saada 300 miljardia euroa, jotka investoitaisiin infrastruktuuriin. Tämä on varsin hiljat äh, viimeaikainen hanke, joten rahamarkkinarahastohanke oli esimerkiksi, kun näitä muita projekteja ei vielä ollut olemassa, joten on erilaisia tavoitteita, mutta tämä ei tietenkään selitä kaikkea, mutta selittää kyllä osittain tätä asiantilaa. Kuten sanoin, monet toiset ovat epäonnistuneet, epäonnistuneet ole löytäneet kompromisseja tämän direktiivin tuoksi. Mekään emme tässä onnistuneet, mutta koska tämä on niin vaikeaa muillekin, ei niin se tarkoita sitä, että tämä olisi jotenkin ollut helpompaa meille. Haluan toivottaa paljon onnea asiassa muuten Alankomaille seuraavana puheenjohtajavaltiona. Tätä keskusteluahan meidän pitäisi parlamentin kanssa käydä sovittelussa ja tiedän, että mitään äm, virallisia keskusteluja asiasta ei ole käyty eikä työryhmää ole. Thank you. Gunnar Hökmark. Kiitos. Seuraavaksi Gunnar Hökmark. Thank you very much. Uh, Paljon kiitoksia. Kiitoksia hyvää ministeri. Kiitoksia siitä, että tulitte tänne paikalle. Pahoittelen, että emme ole onnistuneet aloittamaan vielä neuvotteluja pankkien rakenneuudistukseen liittyen. Toivottavasti mahdollisuus tälle neuvottelulle tulee Alankomaiden puheenjohtajuuskauden aikana. Tässä yhteydessä haluaisinkin esittää teille yhden kysymyksen, nimittäin seuraavan. Kun katsotte sitä, mitä olemme saavuttaneet tähän asti, mitkä mielestänne ovat Euroopan unionin pankkisektorin vakauden osalta vielä puuttuvat linkit? Sitten Toinen asia, kun vakauspakettia pohdimme ja katsomme sitä, että paljon lykkäyksiä ja aikarajan siirtoja jäsenmaat ovat tehneet, jotta voisivat sitoumuksensa täyttää. Uskotteko te, että tämä on auttanut uskottavuutta kasvattamaan nyt viimeisellä kaudella? Ja sitten kun pohdimme tätä transaktioverotusta. Minä en usko, että me saamme enemmän investointeja, jos me verotamme niitä ihmisiä, jotka näitä investointeja rahoittavat. Eikö olisi hyvä ajatus kertoa Alankomaiden puheenjohtajana, että ne voisivat hylätä tämän projektin? Aloitan, lopusta. On vaikea laadullisesti arvioida tai poliittisesti arvioida tätä transaktioveroa, johon maani ei kuulu lainkaan. Olen kuunnellut hyvin kohteliaasti kaikkia kommentteja, joita olemme jatkuvasti kuulleet. Ja olen sitä mieltä, että pidän tässä nyt luksemburilaishattua päässäni, niin uskon, että tämä FTT-vero finanssitransaktiovero on Euroopalle haitaksi, koska se tekee markkinoistamme vähemmän houkuttelevat kuin muualla. Ja raha välttelee tällaista veroa, siitä olen vakuuttunut. No, hyötyykö Luxemburg tästä ulkopuolelle jättäytymisestä? No, ehkä lyhyellä aikavälillä, mutta uskon, että pidemmän päälle tästä verosta on haittaa koko Euroopalle. Sitten kasvu- vakaussopimus, onko se vahvistunut viimeisen kuuden kuukauden tai vuoden aikana? No, jos katsotte tähän liittyviä lukuja, näette, että varmasti ja asteittain suurin osa tai oikeastaan kaikki jäsenvaltiot menevät kohti tavoitteita. Ehkäpä liian hitaasti, mutta menevät kuitenkin. BKT velkasuhteessaan ja niin, niin edelleen. Ja samalla näemme, että maiden taloudet vahvistuvat. Ja tämä on ehkä tässä nyt avainkysymys. Ne, jotka eivät pidä, ja tiedän, että teitä on täällä huoneessa paljon, ja monet maat eivät pidä tästä kasvu- ja vakaussopimuksesta, vaikka ovat sen allekirjoittaneet, niin se, mitä nyt näemme, on, että maat pystyvät vähentämään velkaansa, vajettaan ja kasvunäkymät ovat entistä paremmat. Mitä tämä merkitsee? Tämä merkitsee sitä, että vakaa julkinen talous ei estä elpymistä tai työttömyyden vähentämistä, vaan päinvastoin. Eli tämä voidaan muotoilla toisinkin. Tarvitsemme rakenneuudistuksia pitkällä aikavälillä, jotta taloutemme voivat olla kilpailukykyisiä. Mario Draghi jaksaa toistella toistelemistaan sitä, että kuuluisa määrällinen helpottaminen, jota on käytetty jo kuukausien ajan, ei yksinään ratkaise asiaa. Rahapolitiikka auttaa meitä pääsemään eroon toisen maailmansodan jälkeis, jälkeen pahimmasta rah- talous- ja rahakriisistä. Ja uskon, että tässä on siis tehty hyvää työtä, mutta tämä kulkee käsikädessä rakenneuudistusten kanssa. Jos emme tee rakenneuudistuksia vahvistaaksemme politiikkaa, niin emme varmista sitä, että taloutemme kasvavat pitkällä aikavälillä. Ja se, että että taloutemme ovat kilpailukykyisiä, ei liity pelkästään kasvien vakaussopimuksena. Tätä tarvitaan varallisuuden ja kasvun No olitte hyvin elegantti tässä Luxemburg-roolissanne. Kiitos. Elisa Ferreira. Well, thank you very much. I have... Paljon kiitoksia. Minulla on nyt toinen puheenvuoro, sillä kollega ei päässyt paikalle lentokoneen myöhästymisen vuoksi. Nyt haluaisin mennä toiseen kysymykseen. Tämä liittyy uusien selvennysten tai tulkintojen käyttöönottoon, jotka koskevat kasvu- ja vakaussopimuksen joustoosuutta, josta aikaisemmalla kaudella sovittiin komissio on tehnyt oman tulkintansa siitä, kuinka lainsäädäntöä käytetään, mutta neuvosto on nyt esitellyt toisenlaisen tavan tulkita ja rajoittaa tätä joustoa. Teksti on yhteistyössä laadittu ja kanssa lainsäätäjät, parlamentti ja neuvosto ovat sen tehneet. Meillä on siinä kaksi osiota, six pack ja two pack, ja tämä on meidän näkökulmastamme hiukan omituinen tilanne, outo menettelytapa. Tässä mennään hyvin syvälle erilaisiin tulkintoihin, tulkintoihin siitä, ähm, millä kausilla meillä vielä korjaavia toimia voi olla. Tämä liittyy siis toimielinten väliseen menettelyyn. Enkä nyt toista kysymyksiä, jotka on tehnyt jo verotukseen liittyen, mutta haluaisin saada lisää yksityiskohtia siitä, minkälainen seuranta menettely on näiden verotuspäätösten suhteen. Ja entäpä sitten maakohtaiset suositukset. Kaksi kertaa parlamentti on suurella enemmistöllä vaatinut maakohtaista raportointia. Ja haluaisin kiittää myöskin edeltäjänä, mutta kun sanotte, että neuvosto on julkisesti sopinut ja hyvin muodollisesti sopinut tietyistä ehdoista ja sitten poliittinen tahto muuttuukin, niin tämä tuo esiin hyvin vakavan seikan. Kuinka uskottava me voimme olla, kuinka uskottava neuvosto on toimielimenä. Eli olkaa hyvä ja jakakaa sisäisesti tämän tyyppisiä huolia. Elisa, eh, first of all, eh, I will... Kiitoksia Elisa. Jaan kyllä huolenne neuvostossa. Monet, tämä on otettu esiin monissa asiayhteyksissä. Te tässä korostitte tiettyjä kysymyksiä, jotka liittyvät joustokriteerien rajoittamiseen. Te korostitte maakohtaista raportointia ja minun täytyy sanoa, että olin hämmästynyt, edelleen olen hämmästynyt sävystä, jolla te tai monet teistä ovat puhuneet direktiivistä, joka liittyy automaattiseen tiedonvaihtoon veropäätöksissä. Minä en todellakaan odottanut niin paljon niin suurta arvostelun määrää tästä tekstistä, joka minun mielestäni on läpimurto ja myönteinen asia. Joten tietysti panen merkille tämän asian laidan ja tulen kertomaan tämän sitten jatkossa kollegoilleni neuvostossa. Mitä tulee maakohtaiseen raportointikysymykseen, tietysti tästä ollaan keskusteltu yleisten asiain yleisissä keskusteluissa ja uskon, että komissio aika nopeastikin tulee antamaan tekstiehdotuksen tietäen, että tähän liittyy myös tämä G20 OECD-teksti maakohtaista raportoinnista. Meidän pitää sitten katsoa, miten EU ja OECD ja G20 lähentävät kannoissa, ja niin varmasti tapahtuu, koska OECD-tekstihän tullaan varsin lähitulevaisuudessa allekirjoittamassa tulee voimaan pian. Siksi on tärkeää, että komissio myös toimii vauhdikkaasti tässä tämän tekstin kohdalla. Tarin lopettaa nyt tähän ja sanon vain sen verran, että tulen välittämään viestinne kyllä neuvostolle. Thank you. Pablo Salva. Kiitoksia. Pablo Salva. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitos ministeri. Aluksi haluaisin korostaa hyvää työtä, jota viime kuukausina on tehty vaikeina aikoina. arvopaperistamisessa. Ministerineuvosto pääsi joulukuussa sopuun ja komission tasolla päästiin arvopaperistamisesta sopuun. Tämä on välttämätön askel kohti pääomamarkkinoita. Ja sanoitte, että arvopaperimarkkinat ovat hidastuneet ja meidän pitäisi päästä nopeasti eteenpäin. Olen yhtä mieltä kanssanne siitä, että Tämä yhteinen pääomamarkkina on merkittävä hanke ja se varmasti tuo mukanaan kasvua ja työpaikkoja. Pääomavaatimuspakettia pankkien osalta muutetaan ja haluaisin tietää, mitkä ovat avainkysymyksiä tässä ja mitkä tulisi olla teidän mielestänne tehtäviä, joita tämän talon pitäisi tulevina kuukausina hoitaa? Well, the, I think your, your, all your question... Uskoakseni kaikki kysymyksenne liittyvät äh, tähän pääomamarkkinaunioniin ja siihen, mikä sen tulevaisuus tulee olemaan. Uskoakseni tämä oli komissiolta hyvin tervetullut ratkaisu valita kaksi direktiiviä aluksi. Eli arvopaperistaminen esitedirektiivit. Tässä pyrimme varmistamaan sen, että Euroopan unioniin saadaan enemmän pääomaa ja että pääoma virtaa paremmin Euroopan unionin sisällä. Tämän tuloksena me uskomme ja toivomme, että pääoma on helpommin yritysten saatavilla, erityisesti pk-yritysten. Uskoakseni tämä on pääomamarkkinaunionin peruskiviä sellaisena kuin se on haluttu suunnitella. Ja se, että meillä on tässä askel askeleelta lähestymistapa on mielestäni oikea ratkaisu. Kuten alustuspuheenvuorossani mainitsimme, olemme varmistaneet sen, että yhdeksässä viikossa me voisimme saada poliittisen ähm, sopimuksen arvopaperistamiseen liittyen aikaan. Uskon, että alakomaiden kollegat, äh, jotka nyt ovat ottaneet puheenjohtajan roolin harteilleen, tulevat ajamaan myöskin tätä hyvin vahvasti eteenpäin, niin että direktiivi saadaan hyvin samoin nopeasti toteutettua. Jos me näin toimimme, tulemme vahvistamaan rahoitusmarkkinoitamme ja Euroopan unionin houkuttelevuutta. Te kysytte myöskin pääomaosuuksiin liittyvän kysymyksen. Uskoakseni meidän pitäisi todellakin tarkastella sitä, mitä tänä vuonna tapahtuu Euroopan unionin sisäisten ei-tuottavien lainojen osalta ensinnäkin ja toisekseen tarkastella sitä, kuinka pankkiunioni tulee toimimaan – me olemme todellakin työn alkuvaiheissa ja meidän pitäisi siksi mielestäni olla hyvin varovaisia, eikä hätäillä, eikä pyrkiä toimia liian nopeasti. Me olemme nyt aivan uudenlaisen prosessin alussa ja jossa kasvuluvut, joita meillä nyt tälle vuodelle on ennusteltu toteutuvat, olisin hyvin optimistinen myöskin sen suhteen, että meidän ei tarvitse lyhyellä aikavälillä ryhtyä lisätoimiin. Tämä nyt luonnollisesti on ylisluotoinen toteamus. Se, mitä jokaisessa maassa tapahtuu, on jälleen kerran asia, mitä meidän täytyy tarkastella, mutta uskokseni meillä on nyt ne välineet, joita me tarvitsemme. Kiitos. Ja lopuksi Pervans Beres. Kiitoksia puheenjohtaja. Hyvää uutta vuotta kaikille. ECOFIN-neuvoston puheenjohtaja tai tehtävästä kohtaan lähtevä puheenjohtaja. Vastaan nyt tässä hiukan herra Maasille ja herra Salballe ja korostan, kuinka tärkeää arvopaperistaminen on. Oli hyvä, että tässä tärkeässä isossa asiassa, pääomamarkkina-asiassa, komissio ehdotti sitä, että eh, esitti tässä tekstiä, joka ei varmaankaan ollut kaikkein helppo, mutta varsin mielenkiintoinen markkinoiden kannalta nimittäin miten voidaan uudelleen ryhtyä tähän arvopapistustyöhön ja miten, tämä, miten voidaan yksinkertaistaa esitteitä. Kuitenkin nyt ollaan sellaisessa vaiheessa EU:ssa, että todetaan, että silloin kun yhdessä projektissa niin tärkeässä kuin pääomamarkkinaunionin luominen, niin silloin oikeastaan suositaan kaikkein helpoimpia kohtia tai elementtejä, jotka kiinnostavat eniten markkinoita niin silloin kyllä mennään metsään. Ja tältä kannalta katsottuna, kun puhutaan arvopaperistamisesta, minulla on sellainen vaikutelma, että tämä osoittaa, että pääomamarkkinan unen takaa löytyy sellainen uskomus, että kun annetaan tai houkutellaan enemmän tai miellytetään enemmän rahoitusmarkkinoita, niin se riittää sitten siihen, että saadaan yksityisinvestoinnit liikkeelle silloin, kun korot ovat epätoivoisen alhaalla ja hetkenä, jolloin jona jokainen EUn ulkopuolella suurissa äh, Laitoksessa kuten valuuttarahastossa ja muualla, sanovat, että tarvitaan julkisen sektorin tukea, jotta saadaan investoinnit uudelleen liikkeelle. Miten itse asiassa haluaisin ensinnäkin ilmaista hämmästykseni siitä, että eh, pidä, olette sitä mieltä, että parlamentti viivyttelee arvopaperistamisen kohdalla, koska suoraan sanottuna tässä te annatte meille huonon ohjeen, kun me kerran tiedämme, miten neuvosto on itse laahannut jalkojaan lukuisissa asiakokonaisuuksissa. Tässähän nyt muistutettiin rahamarkkinarahastoista, voitaisiin mainita myös talletussuojat, takeet ja niin edelleen. Tästä nyt sitten on tullut tällainen edis, en tiedä onko tämä ihanteellinen tapa toimia, joten tämän, nämä syytökset kyllä nyt eivät osu todellakaan oikeaan. Ja sitten, että kun puhutaan pääomamarkkinaunionista, niin silloin tässä mennään todellakin, tehdä väärä valinta, koska se ei varmista tätä tavoitetta, että saataisiin yksityiset investoinnit todellakin liikkeelle. Mutta täsmällinen kysymys, joka ylittää teidän puheenjohtajakautenne tavallaan. Ettekö ole sitä mieltä, että on ehdoton linkki tai yhteys sen välillä, että vielä loppuun pankkiunioni, saadaan pääomamarkkinaunioni ja finanssipoliittinen kyky. Siis tehdään tämä pääomamarkkinaunioni, ja sitten katsotaan tarvitaanko vielä tällaista finanssipoliittista kapasiteettipuolta. Minun, minun vakaumukseni kuitenkin on, että jos haluatte, että pääomamarkkinaunioni toimii, silloin tarvitsette myös tätä finanssipoliittista kykyä. Paljon kiitoksia näistä kysymyksistä. Minä en todellakaan Euroopan parlamenttia syyttänyt siitä, että se vitkuttelisi arvopaperistamiskysymyksen kanssa. Yksinkertaisesti halusin vain sanoa, että puheenjohtajamaana me pyrimme toimimaan nopeasti. En minä tämän enempää sanonut, enkä minä eh, enempää tällä tarkoittanutkaan. Kuitenkin tämä huomioon ottaen arvopaperistuminen mielestäni on sellainen elementti, joka on kaikkein tehokkaimpia pääomamarkkinoilla hyvin tarpeen, ja se on tarpeen, jotta saamme helpotettua yritysten, erityisesti pk-yritysten rahoituksen saamista. Meillä ei ole kylliksi investointeja Euroopassa, tämä on totta. Ja on totta myöskin, että tämä ei johdu vain siitä, että likviditeettiä puuttuisi. Markkinoilla on likviditeettiä. Ja palaan nyt siihen, mitä sanoin edustaja Högmarkille. Se, mitä meiltä puuttuu, on ensinnäkin luottamus. Toimijamme, yrityksemme eivät uskalla investoida tulevaisuuteen, projekteihin, ja he eivät tätä tee, koska Euroopassa ei ole kasvunäkymiä. He investoivat mieluummin muualle, mutta tämä ilmiö alkaa nyt muuttua. Se, että Eurooppa ja Yhdysvallat jonkin aikaa ovat olleet muuttumassa kasvun moottoreiksi, saavat yritykset luottamaan enemmän siihen, että kasvupotentiaaleja eri hankkeissa on. Toisekseen investoijat eivät investoi, koska tuotto on matala, likviditeettiä on paljon, mutta se ei ole syy investoida. Investoidaan silloin, kun on mahdollisuus tuottaa voittoa investoinnilla. Uskon, että pääomamarkkinat ovat yksi ratkaisu ja toinen ratkaisu se on, on se, että meidän täytyy vahvistaa kilpailukykyämme, osoittaa, että voimme voittaa markkinoita ulkopuoleltakin. Ja jos onnistumme tässä, me saamme politiikallamme menestystä aikaan. Uh, Kiitoksia. Tämä oli erittäin hyödyllinen ja intensiivinen keskustelu. Kiitos Pierre siitä, että tulit tänne paikalle. Kiitos hyvästä yhteistyöstä ja menestyksestä monessa asiassa. Markkina rahamarkkinarahasto on kuitenkin esimerkiksi asia, johon pitäisi vielä pureutua. Meillä on näkemyseroja. Meidän näkemyksemme ja neuvoston veropäätösten välillä. On kuitenkin tietysti tärkeää, että yhteisymmärryksen neuvostossa on päästy. Ja kaiken kaikkiaan, kuten sanoin, teimme erinomaista yhteistyötä. Kiitoksia kovasti Roberto, I would like to thank you all. Kiitoksia Roberto, haluaisin kiittää teitä kaikkia tässä keskustelusta ja haluaisin myöskin kiittää siitä vaihdosta, jota meillä on viimeisten kuuden tai seitsemän kuukauden aikana ollut monien teidän kanssanne. Nautin tästä hyvin suuresti ja haluaisin sanoa teille, älkää epäröikö, jos olette Luxemburgin, jos haluatte väitellä uudelleen kanssa, niin soittakaa vain minulle, olen valmis siihen. Kiitos. Grazie Roberto. So let's move uh, to... No niin, siirtykäämme esityslistan kohtaan neljä. Haluaisin toivottaa tervetulleeksi herra Hogerforstin ja herra Pradan. joka, jotka joka johtaa siis kansainvälistä tilinpäätösstandardilautakuntaa. IASB on yksityinen riippumaton elin, joka kehittää kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja. Ja nyt neljättä kertaa toivotamme tervetulleeksi Ekonin herra Hoherforstin. Hän on ollut täällä eri rooleissa on tärkeää käydä näkemysten vaihtoa. Olemme jo keskustelleet IFS, IFRS 9. Aikaisemmin se on erittäin tärkeä asia töidemme kannalta ja puhutte myös muista kysymyksistä, kuten yleisimmistä puitteista ja vakuutuksista ja niin edelleen. Kiitoksia siitä, että olette täällä. Saatte nyt välittömästi puheenvuoron. Uh, thank you, uh, Mr. Chairman. Um, Kiitoksia puheenjohtaja. Michel Prada ja minä olemme hyvin kiitollisia siitä, että meitä on kutsuttu kokoukseen kanssa näin aikaisin vuonna 2016. 2016 tulee olemaan hyvin tärkeä vuosi kirjanpidon kannalta ja on hienoa mielestäni käydä tällaista ajantasaista keskustelua kanssanne. Alustuspuheenvuorossani minä tulen käsittelemään ensinnäkin IFRS 9 leasing-standardia, vakuutuskysymyksiä ja meidän käsitteellistä puitteistoamme. Ja Michel Prada, joka on IFRS-säätiön toimijoiden puheenjohtaja, mielellään vastaa teidän kysymyksenne hallintoon liittyen. IFRS 9 liittyen me tuomme äh, uuden mallin ähm, liittyen, tappiomallin liittyen odottaviin luottotappioihin. Mielelläni voin todeta, että suurimmassa osassa oikeudenkäyttöalueita Euroopassa ja ympäri maailman tätä uudistusta pidetään askeleena eteenpäin, sillä tämä johtaa siihen, että oikea-aikaisemmin tunnistetaan väistämättömät luottotappiot ja pankeille muuttuu vaikeammaksi piilotella ongelmallisia lainoja taseissaan. Ja emme kuitenkaan mene liian pitkälle, emme vaadi, että pankit kirjaavat etukäteisluottotappioita. Tämähän lannistaisi pankkeja, ne eivät haluaisi ryhtyä pitkän aikavälin laidan antoon tämän kautta, ja sitä pyrimme välttämään. IFRS 9 on arvioitu sen on arvioitu tukevan vakautta. EKP ja EBA ovat tätä mieltä ja tämä vastaa myöskin G20 vaatimuksia. Kuten totesin, myöskin eh, investoijien suoja on arvioitu positiiviksi sen myötä. Olen myöskin vakuuttunut siitä, että tämä standardi tulee tukemaan talouskasvua siksi, että pankkien täytyy puhdistaa niin kutsutulle zombiyritykselle antamansa lainat nykyistä nopeammin ja tämä teki mahdolliseksi lainoittaa terveitä yrityksiä, joilla on kasvupotentiaalia. Kaikista näistä syistä me olemme sitä mieltä, että IFRS 9 on eurooppalaisten toiveiden tasolla, kun pyrimme luomaan terveemmän rahoitusjärjestelmän. Toisekseen haluaisin puhua hiukan leasingjärjestelmästä. tullaan ylihuomenna esittelemään. Tällä hetkellä pörssiyhtiöt ympäri maailman niillä on noin kolme eh, miljardia leasingiä eh, toimintaa vuosittain, erityisesti ilmailualalla ja myöskin vähittäiskaupassa ja kuljetusalalla. Näitä leasing toimia ei oteta mukaan taseeseen. Ne eivät ole nykyisten eh, kirjanpitovaatimusten mukaan taseessa mukana ja me olemme sitä mieltä, että tämä ei heijastele talouden tosiasiallista tilannetta. Ei ole mitään epäilystä siitä, että vaikka nämä leasing-vuokrat eivät ole tässä mukana, ne luovat todellisia mahdollisia vastattavia. Ja me haluamme luoda tilanteen, jossa on mahdollista nopeasti toimia todellisen taloudellisen tilanteen mukaan. Näillä leasing-toimilla on suoria pitkän aikavälin suuria operatiivisia vaikutuksia, kuitenkaan ne eivät ole taseissa mukana. Me olemme nähneet, että tietyissä yrityksissä 66 kertaa suurempia vastattavia esiintyy näiden leasingtoimien vuoksi kuin mitä ne taseissa näyttää olevan. Tämän lisäksi, jos tarkastelemme esimerkiksi ilmailualan yritystä, joka vuokraa suurimman osan koneistaan, esimerkiksi Emirates-yhtiötä, sen tilanne vaikuttaa hyvin erilaiselta, kun vertailemme taseita kuin esimerkiksi saksalaisyrityksen Lufthansan tilanne, ja kuitenkin niiden talouden tilanne saattaa todellisuudessa olla hyvin samanlainen, Enemmän kaksi yritystä eivät näin toimi tasapuolisin toimintaedellytyksin. Tämä standardi tulee eh, toimimaan niin, että kaikki leasing-toimet otetaan huomioon taseissa eh, vastattavina, ja näin tilanne vastaa todellisuutta paremmin tämä muutos ei tule olemaan kaikkien suosiossa. Tiedämme tämän, kirjanpidolliset muutokset ovat hyvin ristiriitaisia usein ja saattavat aiheuttaa kuluja, kun järjestelmiä muokataan. Me olemme tarkastelleet näitä riskejä hyvin tarkkaan ja me tulemme tämän standardin kanssa yhdessä julkaisemaan vaikutusten arvioinnin uuteen standardiin liittyen. Meidän johtopäätöksemme on se, että uuden standardin kulut ja riskit ovat sellaisia, että ne voidaan hyväksyä. Aivan aluksi tämä uusi IFRS 16 standardi ei tule kumoamaan leasing-toimia, saattamaan niitä pois markkinoilta. Ne olevat yhä hyvin houkuttelevia toimia ja ne tulevat olemaan houkuttelevia myöskin yrityksille, jotka käyttävät leasing-mahdollisuutta niin, että eivät joudu täysin näitä omaisuuseriä hankkimaan makseen. Leasingin aiheuttamat kosmeettiset kirjanpitohyödyt poistuvat, mutta todellinen leasing-toiminta ei tule kärsimään tämän standardin muutoksesta. Me emme kiellä sitä, etteikö systeemisiä kuluja järjestelmien ajan tasalle saattamisessa synny, mutta me olemme tehneet parhaamme, jotta nämä kulut ovat mahdollisimman pieniä. Esimerkiksi me emme vaadi, että yritykset eh, tunnustaisivat lyhyen aikavälin leasing-sopimukseen liittyvät omaisuus- ja vastattava erät esimerkiksi toimistokalusteiden osalta. Tämä erityisesti hyödyttäisi mielestämme PK-yrityksiä. Yhteenvetona me odotamme, että uusi leasing-standardi tuo hyvin paljon enemmän hyötyjä kuin haittoja. Uusi näkyvyys leasingsopimusten osalta tekee mahdolliseksi tehdä tietoon perustuvia päätöksiä investointien osalta, ja me uskomme, että tämä johtaa tasapainoisempaan vuokraushankintatilanteeseen yrityksissä. IFRS 16 siis tulee parantamaan pääomien kohdentamista ja tämä tulisi mielestämme tukemaan talouskasvua. Sitten muutama sananen vakuutuksiin liittyen. Te olette eh, Solvensi 2 paketista keskustelleet paljon täällä parlamentissa. Tiedätte, kuinka tärkeä ala tämä on. Me uskomme, että saamme pian päätökseen pohdintamme ja voimme uudet vakuutusalan standardit julkaista tämän vuoden lopussa. Tämän standardin tärkeyttä ei voida liioitella. Vakuutusala on erittäin tärkeä ala ja siihen sisältyy suuria systeemisiä riskejä. Nämä riskit moninkertaistuvat nykyisen kaltaisessa tilanteessa, jossa hyvin sitkeästi korkotaso on hyvin matala. Japanissa äh, matala korkotaso on aikaisemmin ajanut jo vakuutusalan toimijoita konkurssiin. Tämän, tällä hetkellä vakuutusalan standardit eivät ole riittäviä, globaaleja standardeja ei ole olemassakaan, hyvin paljon eräisiä käytänteitä on voimassa. Tietysti standardit mm, tarjoavat tietoa, joka on aivan selvästi väärää. Monet, eh, esimerkiksi monet vakuutusalan toimijat eh, raportoivat eh, menneen ajan kuluihin perustuen. Tämä tarkoittaa sitä, että he laskevat vastattavansa vanhojen korkotasojen mukaisesti ja yhä käyttävät esimerkiksi viisi vuotta vanhoja korkotasoja, vaikka nykyinen korkotaso on hyvin matala. Tämä johtaa vääristyneeseen tietoon tilanteessa, jossa korkotaso on nolla tai jopa negatiivinen. Uusi standardi tulee perustumaan nykyisiin tietoihin ja heijastelee talouden todellisuutta paljon paremmin. Hyvin laaja konsensus on olemassa tästä yleisestä periaatteesta, mutta vakuutusala on hyvin monimutkainen ja tämän vuoksi kaikkien kysymysten ratkeminen on vietnyt hyvin paljon aikaa. Kysymyksissä ne todennäköisesti havaitsette myöskin tekin, että kun vakuutusalalla yksi asia ratke, ratkeaa, toinen ongelma ilmestyy. Tämän tuloksena on selvää, että uusi vakuutusstandardi tulee voimaan myöhemmin kuin IFRS 9 koska molemmat standardit ovat hyvin tärkeitä alalle ja koska ne liittyvät toisiinsa hyvin vahvasti, me ymmärtämme, että tämä aiheuttaa alalle ongelman. Joten me olemmekin esitelleet hiljattain mahdollisia ratkaisuja ongelmaan. IFRS 9 lykkääminen olisi yksi näistä puhtaasti vakuutusalan toimijoiden osalta ja vakuutus- ja pankkitoimintaa yhdistävien yritysten osalta me tekisimme mahdolliseksi voittojen ja tappioiden osalta turvatua IFRS 9 päällekkäiseen menettelyyn. Me tulemme tekemään arviomme kesällä ja julkaisemaan sen tulokset hyvin ajoissa ennen kesän, että Euroopan unionilla on aikaa reagoida asiaan. Sitten muutama sananen tähän käsitteelliseen puitteistoon liittyen. Vuonna 2016 me suunnittelemme julkaisemamme uuden version tästä niin kutsutusta käsitteellisestä puitteistosta, joka on siis eh, niiden periaatteiden kirjo, joka meidän standardejamme ohjaa. Me olemme tässä keskittyneet kahteen erityisen tärkeään eurooppalaisten toimijoille, kaikille tärkeisiin kysymyksiin, nimittäin varovaisuusperiaatteeseen ja hallinnointiin. Niistä on käsitelty, niitä on käsitelty tuolla parlamentissa aikaisemminkin. Me todennäköisesti otamme varovaisuusperiaatteen mukaan käsitteelliseen puitteistoomme. Se on määritelty niin, että tulee toimia varovasti, kun toimintaympäristö on epävarma. Uskomme, että tämä periaatteessa noudattaminen tulee johtamaan siihen, että ähm, vastattavia ei aliarvioida tai äh, tuottoja yliarvioida. Me tulemme toimimaan niin, että raportointi ei vain keskity tuleviin kassavirtoihin. Luonnollisesti Tilinpidon tarkoituksena on myöskin helpottaa sitä päätöksentekoa, jota yritysten hallinnot tekevät. Olette havainneet, että tässä varovaisuus ja hallinnointi ovat keskeisessä roolissamme meidän toiminnassamme kirjanpidon toimiensa nämä kysymykset ovat aivan ydinalaamme, ja me pidämme ne korkealla tasolla myöskin uudessa käsitteellisessä puitteistossamme. Hyvä puheenjohtaja, tähän päätinkin alkupuheen niin mielelläni vastaan kaikkiin kysymyksiin. Kiitoksia. Kiitoksia kovasti. Ensin Stolojan. Thank you, Mr. Chairman. And... Kiitos puheenjohtaja. On hienoa, että herra Pradakin on paikalla. IFRS-rahaston tai säätiön puheenjohtaja ja kiitoksia myös Hogerforstille. Kaksi kysymystä ensin herra Hogerforstille. Mitä täsmälleen aiotte tehdä, jotta voidaan lisätä ISD-kapasiteettia ja voidaan katsoa, miten IFRS uudet standardit tai muutetut vaikuttavat. Ja meitä kiinnostaa kovasti erityisesti taloudellinen kehitys, rahoituksellinen vakaus. Tiedätte, että mietinnössäni esitettiin komissiolle suositus siitä, että se ottaisi huomioon tämän uuden kriteerin, jolla ja voitaisiin tehostaa Euroopassa. Sitten kysymys Pradalle. te hallinnoitte IFRS-säätiötä ja minkälaisia muutoksia teillä on mie- mielessänne, kun ajatellaan hallinnon uudistuksia? Uh, Kiitoksia tästä tärkeästä kysymyksestä. En tiedä, onko tämä joku sattuma, mutta niin kuulitte näitä termejä, jotka ovatkin varsin tärkeitä EU-ssa. Puhuin IFRS 9 ja rahoitusmarkkinoiden vakaudesta puhuin odotuksistani koskien taloudellista kasvua. Siinä nyt standardi. En usko, että koskaan olemme sellaisessa tilanteessa, että voimme edes alkaa laskea, miten tällainen kasvu vaikuttaa meihin. Se on lähes mahdotonta, mutta uskon, että voimme tehdä tämän enemmän tai vähemmän selväksi silloin, kun kirjanpito menettely vaikuttaa myönteisesti kasvun tai ei. Ja tämän takia, kun tarkastelemme näitä kysymyksiä vaikutusarvioinnissamme, olemme kiinnittäneet huomattavasti enemmän resursseja vaikutusarviointeihin kuin kun julkaisemme kahdessa päivässä eh, leasing-standardimme. Huomaatte, että aikaisemmin vaikutusarviointi olisi ollut osa eh, loppupäätelmiä ja tämä olisi liittynyt standarditeksteihin. Nyt tämä tehtiin erillisenä raporttina, joka voidaan lukea erikseen raportissa tulee olemaan yli sata sivua ja luonnollisesti sivujen määrä ei tietenkään ole mikään laadun tai, mutta uskon kyllä, että olemme ottaneet huomioon kaikki kysymykset. Tarkastelemme todella huolellisesti, minkälaisia taloudellisia seurauksia syntyy tämänhetkisestä tilanteesta ja annoin teille tässä jo muutaman esimerkin se seikka, että nyt puuttuu avoimuutta, että on monia piilotteltuja velkoja, jotka voidaan peitellä investoijilta ja investointirahastoilta se seikka, ettei ole mitään yhtäläisiä toimintamahdollisuuksia lentoyhtiöiden kesken, jotka omistavat omat lentokoneensa verrattuna niihin, jotka liisaavat koneensa. Nämä ovat kaikki suuria parannuksia näissä standardeissa ja voimme varmasti osoittaa, että tämä saa aikaan paremman pääoman jaon tai myöntämisen, ja se tulee johtamaan sitten myös taloudellisen kasvuun todennäköisemmin. Kyse on vain siitä, että kiinnitetään enemmän tietoisesti huomiota tähän ja asetetaan myös enemmän resursseja tätä varten ja vaikutusarvioinnit otetaan selvästi näkyviin. Kiitos. Seuraavaksi Pervans Oh, sorry. Yes. It's all right, Mr. President. Uh... Ei hätää, puheenjohtaja. Kuten tiedätte, lanseerasimme tämän katsauksen viime vuoden heinäkuussa, kun ei vielä voitu arvioida konsultaatioiden tulosta. Tämä on tietysti meille tärkeää. Nyt olemme saaneet toistaiseksi 95 vastausta kysymyksiin, jotka olette nähneet. Ja näissä kysymyksissä käsitellään kolmen tyyppisiä kysymyksiä. Ensinnäkin, pitäisikö toimintojemme kattavuusalaa laajentaa vai ei? Käsittelemme erityisesti yrityksiä ja pörssinoterattuja yrityksiä. Toinen kysymystyyppi oli se, pitäisikö meidän olla entistä tiiviimmin mukana standardien täytäntöönpanossa maailmanlaajuisesti. Ja kolmanneksi kysymykset käsittelivät järjestön hallintoa, sen toimintaa ja myös rahoitustamme. Viimeisin kysymys, viimeisen kysymystyyppiin liittyen kysymyksiä oli useita. Eli onko tämä kolmetasoinen rakenne sopiva vai pitäisikö sitä parantaa? Niin voin sanoa, että näyttää siltä, että suurin osa vastaajista pikemminkin puoltavat tällaista kolmitasoista rakennetta, mutta kyseenalaistavat sen toiminnan ja sen, miten valvontalautakunta toimii. No, meidän ei ole helppoa vastata kysymykseen siitä, miten valvontalautakunta toimii, koska olemme siinä roolissa, mutta tämä on yksi tulevaisuuden kysymyksistä. Sitten organisointi, organisaation sinänsä. Pääkysymys oli se, miten toimitaan jäsenmäärän osalta näissä kahdessa elimessä ja miten katsotaan, mistä ihmiset ovat peräisin sekä teknisesti että maantieteellisesti. Tämä tietysti liittyy IFRSn kehitykseen kautta maailman. Se on viimeisen 15 vuoden aikana menestynyt varsin voimakkaasti. Nyt jo melkeinpä 115 maata on hyväksynyt IFRS ja näin katamme entistä useampia maita. Ja alun perin voimassa ollut tasapaino joutuu nyt tarkastuksen, tarkastelun kohteeksi maantieteellinen tasapaino esimerkiksi. Ja toinenkin asia on otettava huomioon, eli muutama vuosi sitten tehty uudistus, niin kutsuttu ASAF-neuvoa antava foorumi standardin laatioille. Se tekee tiivistä yhteistyötä IASBn kanssa, käy teknisiä keskusteluita lautakunnan ja kansallisten ja alueellisten standardinlaatioiden kanssa kautta maailman. Nämä ovat niitä pääkysymyksiä, joita meidän on tarkasteltava. Rahoituskysymys on tietysti aivan keskeinen. Tiedätte, mikä meidän kantamme on ja minkälaista politiikkaa pyrimme täytäntöönpanemaan. Mutta kysymys on edelleen hankala, koska meillä ei ole kapasiteettia pakottaa tällaista rahoitusjärjestelmää kenenkään, vaan meidän on pyrittävä löytämään diplomaattisin keinoin paras mahdollinen kaikkien hyväksyttävissä oleva järjestelmä. Tämä ei ole helppoa, vaikka edistysaskeleita onkin otettu. Meillä on tapaaminen Lontoossa parin viikon kuluttua ja silloin arvioimme saamiamme vastauksia näihin kysymyksiin, työstämme niitä ja toivottavasti teemme johtopäätöksiä niistä. Ja seuraava kokous pidetään sitten toukokuussa. Joitakin kysymyksiä joudutaan ehkä työstämään pidempään, koska ne ovat hankalia. I, I need to ask you. Kiitoksia. Nyt Minun täytyy pyytää teitä puhumaan korkeintaan viisi minuuttia yhdessä, kun vastaatte, koska muuten aika loppuu kesken. Seuraavaksi Pervans Beres. Kiitoksia. Ensinnäkin IFRS 9 te sanoitte, että te olette tarkastelemassa, löytyisikö jonkinlainen ratkaisu. Liittyykö tämä vakuuttain vaatimuksiin, vai oletteko te sitä mieltä, että on pohjaa tällaiselle, että lykättäisiin IFRS 9 täytäntöönpanoa, ja, koska IFRS 4 on voimassa sitten tämä ratkaisu, jotka saataisiin IFRS 9 vasten näin toimijoiden huoliin. Mi- miten tämä sitten ei sopisi yhteen vakuuttajien kanssa ja minkälaisia yhteyksiä teillä on komission suuntaan, jotta voitaisiin mahdollisesti ennakoida ratkaisua, jota, jonka haluaisitte ehdottaa, jotta vastattaisiin vakuut, vakuutusyhtiöiden vaatimuksiin. Nyt no, näytti hiukan sieltä näin aikoista tehdä. Te sanoitte, että voidaan esittää kysymyksiä valvontakomitean toiminnasta. Parlamentti on ollut hiukan varauksellinen tämän elimen suhteen. Oletteko te sitä mieltä, että tätä toimintaa pitäisi jotenkin kehitellä ja parantaa, ja jos näin, niin mihin suuntaan, ja onko jonkinlaista marginaalia, että enemmän liitettäisiin IASBn hallinnointi muiden kansainvälisten tahojen yhteyteen, erityisesti ajatellen julkisten tahojen, kuten IFM tai muita rakenteita, joita voidaan ottaa huomioon tässä yhteydessä. Ja vielä lopuksi te molemmat olette eurooppalaisia ja toimitte kansainvälisissä yhteyksissä. Eurooppahan on kuitenkin aina läsnä, kun näitä standardeja täytäntöön pannaan. Ja, ja kuitenkin olen hiukan huolissaan näistä olosuhteista, ehdoista, miten nämä standardit vaikuttavat Euroopan omaan talouteen. Pidättekö te näitä huolenaiheita legitiimeinä ja mitä olette mieltä, miten eurooppalaisten pitäisi järjestäytyä, jotta paremmin heidän näkemyksensä otettaisiin huomioon? let me uh, first answer your... Uh, Aivan aluksi voisin vastata tähän ensimmäiseen kysymykseen, joka liittyy vakuutusalaan. Kyseessä ei ole vain se, että haluamme auttaa vakuutusalaa. Uskomme, että todellakin ongelma on olemassa. Vakuutus on todellakin jotain, missä äm, omaisuusalat ä, ja vastattavat asetetaan rinnakkain. Ä, ja mahdollinen riski, ja tämä luo sellaisen aika jakson, jolla vakuuttaja ei ole varma tilanteesta. Tämä ei tarkoita sitä, että me haluaisimme nyt mennä aivan loppuun asti näiden kysymysten ratkomisen suhteen. Monet vakuutusalan toimijat haluaisivat esimerkiksi, että me loisimme myöskin äh, jonkinlaisen ähm, sekamuotoisia yrityksiä varten luodon ratkaisun, jossa tämä pankkiosio yhtiössä turvautuisi IFRS 9 ja vakuutusosio IFRS 29, kuten aikaisemminkin, mutta tämä mielestämme on hyvin harhaanjohtaja tai harhaanjohtava tai hämmentävä tilanne niille ihmisille, jotka äh, näitä tilinpäätöksiä tarkastelevat. Ja siksi me olemme luoneet näille sekä muotoisille yrityksille erilaisen järjestelmän. He voivat tehdä äh, korjauksia, äh, voivat täysin turvautua IFRS 9, mutta osa niiden tuloosioista hoidetaan aivan niin kuin IFRS 9 äh, vaatii. Tässä on jonkin verran päällekkäisyyttä siis, mutta mielestämme tämä luo paljon enemmän avoimuutta investoijille. On the monitoring board, clearly it is an organ- Tästä valvontakomiteasta. Se on tietysti hyvin tärkeä elin, koska se on elin, joka takaa legitimiyden ja tilivelvollisuuden. Ja muistuttaisin, että tässä komiteassa on mukana julkisviranomaisia, jotka ovat vastuussa markkinoiden sääntelystä ja valvonnasta, markkinaviranomaiset, komissio, josko, arvopaperisääntelijöiden ryhmittävä on tässä komiteassa mukana. Ja se on toiminnallisesti hyvin merkittävä elin, koska markkinaviranomaiset ja muut viranomaiset ovat päteviä arvioimaan markkinoiden saaman tiedon laatua. Ja kun katsotaan valvontakomitean toimintaa, niin minun on tietysti hieman hankala puhua siitä, mutta minusta tuntuu siltä, että tässä yhteydessä on katsottava kysymystä jonka kautta, ja prosessia, jolla nimitämme ihmisiä. Ja tässä toimitaan todella hyvin, ihmiset hoitavat työnsä hyvin. Sidosryhmät ovat kuitenkin huolissaan komitean suhteen muissa kysymyksissä. Tiedämme, että tämä liittyy laajempaan tilanteeseen, joka ei ole helppo. Ja tässä yhteydessä on katsottava myös Yhdysvaltain kantaa. Haluaisimme, että valvontakomitea pystyisi puuttumaan tilanteeseen ja olen ollut katsomassa asiassa, asiassa sisään ja joskon ja, ö, puitteissa ennen ESMAa. Haluaisin, että jatkossa elin toimisi konsensuspohjalta ja haluaisin, että komitea myös olisi entistä laajempi, jotta se voisi hoitaa tehtäviään. No, kun katsotaan Eurooppaa, näiden kahden organisaation puheenjohtajat ovat todellisia eurooppalaisia. Eli Eurooppa ei saa ajatella, että me ottaisi huomioon Euroopan kehitystä. Ja IFRS on viimeisen kymmenen vuoden toiminta koskeva raportti oli erityisen myönteinen Tämä kaikki on ollut merkittävä siinä, kun on kehitetty Euroopan markkinoita ja yhtenäisyyttä. Kiitoksia puheenjohtaja Herra Hulvefors. Tehokkaat tilinpäätösstandardit ovat äärimmäisen tärkeitä koko kapitalistiselle järjestelmälle. Tämä nähtiin vuonna 2008, kun kriisi alkoi. Tästä syytettiin myös huonoja tilinpäätöstandardeja. Muut kuin likvidit omaisuuserät, niitä on hankala arvioida. Ja siksi on todella merkittävää, että näitä toimia ja vaikutusten arviointia parannetaan. Miksi tämä tunnustettiin vasta näin myöhään? Ja toiseksi mikä on investoijien ja heidän vaatimustensa rooli, kun näitä standardeja kehitetään. IFRS 9 ja IFRS 4 vakuutusalalla astuvat voimaan eri aikaan. Tuoko tämä ongelmia mukanaan. Tämä voisi kenties voittojen ja tappioiden osalta lisätä volatiliteettia, kun IFRS 4 astuu voimaan myöhemmin. Te teette kaksi ratkaisuehdotusta. Lausunnon määräaika on vielä meneillään, mutta haluaisin tietää, onko teillä jo viiteitä siitä, minkälaista palautetta olette tähän mennessä saaneet. Ja vielä lopuksi, Eikö ongelmat voitaisi ratkaista paremmin, mikäli tilinpäätös yritykselle annettaisiin standardien toteuttamisessa hieman lisää joustavuutta? Thank you for your question to... Kiitoksia kysymyksestänne. Vastaan heti tähän viimeiseen jousto, kun sovelletaan standardeja. Enpä usko, että tämä kovin hyvä idea tämä on. Tehän viittasitte tässä juuri rahoituskriisin erityisesti, kun paljon painetta kohdistuu yrityksiin, kun niillä on liikaa äh, liikkumavaraa, niin se ei yleensä ole mikään huippuidea toisaalta. Standardit perustuvat periaatteisiin, se ei tarkoita, että voi tehdä mitä haluaa, mutta se tarkoittaa sitä, että ei haluta liian sitovia sääntöjä tai miksi olemme myöhässä vaikutusarvioinnin yhteydessä, niin olen todellakin sitä mieltä, että EU voidaan tässä nyt hiukan kiittää. Silloin kun aloitimme laatimaan uusia standardeja aikaisemmin, niin aina ymmärrettiin se, että tässä toimittiin hyvistä taloudellisista syistä, mutta ei ollut paljon aikaa tutkia todellisia ongelmia ja tarkasta, emme voineet nähdä, kuinka suuria ongelmat olivat ja mitä se pitäisi oikein tehdä. Nyt olemme muuttaneet toimintatapaamme. Myös raportoimme enemmän EU-ssa ja parlamentilla olemme muuttaneet toimintatapoja. Me käytämme paljon enemmän aikaa valmistelevaan tutkimukseen ja käytämme myös paljon enemmän aikaa vaikutusarviointeihin. Varmasti kiinnostavaa teille olisi nähdä vertailuja amerikkalaiseen leasing-standardiin, joka julkaistaan myöhemmin helmikuussa. Uskoakseni he eivät ole en ole ihan varma, mutta vielä he taitavat tekemään vaikutusarviot vanhanaikaisella tavalla, johon liittyy tämä standarditekstiosuus myös, ja niin kuin juuri selitin herra Stolainen, me olemme tehneet edellisen vaikutusarvioinnin, ja toivottavasti huomaatte, että tämä on suuri parannus verrattuna aikaisempaan. Sitten takaisin vakuutuksiin, teemmekö tarpeeksi ja ensimmäinen reaktio suur, yleensä vakuutusalalta on ollut, ja se ei ole varmasti mikään hämmästyksen aiheita, että tarpeeksi ei ole tehty, vieläkin enemmän joustoa tarvittaisiin, ja olemme hiukan epäröiviä näin tekemään, ja rohkaisisinkin teitä tarkastelemaan tätä asiaa ja laatimaan oman mielipiteen asiasta. Me kyllä uskomme, että jos annamme näille monialayhtymille vapauden soveltaa kahden, kahta erilaista standardia samassa yrityksessä, niin silloin kyllä jousto viedään hiukan liian pitkälle. Thank you. Kiitos. Kora. Ole hyvä. Well, uh, eh, voorzitter, uh, voorzitter. Kiitoksia puheenjohtaja. Eh, Alankomaiden puheenjohtajakauden yhteydessä käytän nyt tässä äidinkieltäni useammin ja toivon, että herra Prada, suotte anteeksi hienoksi, että te olette täällä paikalla ja herra Hofvos myös on paikalla roolissaan. Anteeksi, tulin hiukan myöhässä tänne, en kuullut tätä koko alustava puheenvuoron. Olin täällä aikaisemmassa muussa kokouksessa. Se on mun... Ja nyt itse asiaan hiljattain pidettiin Washingtonissa konferenssia. Siellä te puhuitte lupaavasta kehityksestä kolmen suuren Aasian talouden yhteydessä Japanista, Kiinasta, Intasta kyse, ja miten he ovat valmiita ottamaan käyttöön IFRS. Näin sanoakseni, voisitko kertoa tästä hiukan, miten tähän on päästy ja mikä asiantila tällä hetkellä mahtaa olla? Sitten toinen kysymys, joka minulla on, liittyy siihen seikkaan, että IASB on kehittämässä uutta leasing-standardia perustuen tulevaisuudessa vuokranottajiin. Tämä nyt syy operatiiviseen. Nämä pitää ottaa siis taseeseen mukaan nämä leasing-kysymykset. Tämä on hiukan levottomuutta, kun ajatellaan leasingien määrää. Voiko tämä johtaa siihen, että vallaiset kasvavat? tai taseet kasvavat. Tällä voi, saattaa olla kielteisiä vaikutuksia vakavaraisuudelle, maksukyvylle ja niin edelleen. Voitteko kertoa tästä hiukan enemmän, miten tämä prosessi jatkossa etenee? Kiitoksia. De verleiding is groot om u in het Nederlands eh, te beantwoorden, want ik heb... Haluaisin kyllä puhua nyt hollanniksi houkuttelee kovasti, koska yleensä ei koskaan voi hollantia käyttää, mutta silti nyt ehkä on parempi, että puhun englantia. Ensinnäkin Aasiasta todellakin mielenkiintoisia kehityskulkuja siellä, niin kuin sanoitte, kuten te tiedätte, IFRS sovelletaan Amerikassa paitsi Kanadan ja Meksikon välissä maassa, kaikkialla Euroopassa, pitkälti Euroop- Afrikassa ja myös suuressa osassa Aasiaa. Kolme suurta taloutta, Japani, Intia ja Kiina, eivät vielä ole täysin ottaneet IFRS-kysymykseen, mutta sielläkin liikutaan nyt asiassa varsin nopeasti. Japanissa on ainutlaatuista kokemusta heidän yrityksensä y. voivat vapaaehtoisesti hyväksyä, ottaa käyttöön IFRS, mutta aloitin 2011, silloin oli vain neljä yritystä, jotka käyttivät tätä, nyt niitä on yli sata, ja kohta ollaan 200, 200 se olisi noin 40 prosenttia markkinaosuudesta. Japani etenee nopeasti. Intia on juuri hyväksynyt uudet standardit ja käyttävät IFRS lähes sananmukaisesti, paitsi muutamia poikkeuksia on, emme tietysti haluaisi niitä, mutta silti ovat he, edu, he ovat edistyneet huomattavasti, mitä tulee IFRSn hyväksymiseen. Ja sitten Kiinassa on omat standardinsa, nekin perustuvat IFRSään ja ovat varsin lähellä sitä. Meillä oli juuri tärkeä kokous kiinalaisten viranomaisten kanssa ja jälleen kerran he vahvistivat, että ovat täysin sitoutuneita ottamaan käyttöön IFRSn ja ovat nyt alkaneet yhteisen työryhmän toiminnan ja siellä sitten nähdään, minkälaisia mahdollisuuksia on kansallisesti suunnata näitä Kiinan yrityksiä edelleen tähän suuntaan. 30 niin prosenttia Kiinan yrityksistä käyttää varassa Hongkongin pörssissä, joten periaatteessa me tarkastelemme tai todetaan, että maailma käyttää tätä järjestelmää jo paitsi USA. Ja siellä kuitenkin ulkomaalaiset pörssissä voivat tätä käyttää hyväksi USAssakin. Viime vuosi oli todella tuloksellinen. Sitten tärkeä kohta, jonka otitte esille, jota itse en sanonut alussa, miten tämä vaikuttaa tämän leasing-standardin eh, luotonsaantin yrityksessä. Olemme tarkastelleet tässä yhtä kysymystä, jota, joka otettiin huomioon vaikutusarvioinnissa, huomasimme, että suurin osa leasing-yrityksistä ovat pankki yhteisöä, eivät ole mitenkään hulluja, vaan tiedetään todellisia vastuukysymyksiä. He ovat ottaneet huomioon leasing-vastuut huomioon, joten suurimmalle osalle tämä ei tule yllätyksenä. Suurin osa velanhallinnoinnista ja sopimuksista, jotka liittyvät luoton antoon automaat automaattisesti sopeutetaan muutoksiin kirjanpitostandardeissa, joten me emme usko, että tämä tulee olemaan mikään iso ongelma. Yrityksellähän on vielä aikaa vuoteen 2019, silloin tämä standardi pitäisi ottaa käyttöön. Mutta emme usko, että tämä tulee olemaan mikään iso ilmiö enää. Paljon kiitoksia Sven Gigold. So, welcome. Tervetuloa Welcome and uh, three... Tervetuloa. Minulla olisi kolme nopeaa asiaa. Ensinnäkin kiitokset siitä, että olette tämän leasing-standardin luoneet ja tiedän, että lobbaajat ovat aiheuttaneet hyvin paljon painostusta teille ja olette tässä ottaneet kuitenkin suuren yleisön intressit huomioon. Tämä standardi, jota te olette esittelemässä, tulemme tarkastelemaan sitä. Tiedämme, että suurin osa leasing-toiminnasta ei perustu reiluun kilpailuun, vaan verooptimointiin, kuten tiedätte. Ja siksi tämä on hyvin tervetullut standardi, sillä se puuttuu näihin kysymyksiin. Toisekseen tämä hallintoa koskeva osio ähm, hallintoneuvoston osalta. Olen hiukan huolissani, että ette huomioita siitä, että jos me puhuisimme nyt suoremmin. Tämä tarkoittaisi sitä, että Euroopassa olisi valvontaneuvosto, jolla olisi vahvempi rooli. Meillä on yksi jäsenmaa, yhdistynyt kuningaskunta, joka ei tällaista mm, valvontaneuvoston vahvempaa ohjaavaa roolia hyväksy. Sillä on veto-oikeus, vaikka näitä standardeja edes täysin toteuteta Yhdysvalloissa. Kuinka voitte perustella tätä? Ja sitten vielä Beresin kysymysten kanssa samoilla linjoilla. Eikö tämä kaikki pitäisi asettaa oikeaan kansainväliseen puitteistoon? Ei voida hyväksyä mielestäni, että jokin maa, joka ei edes ota näitä standardeja täysin käyttöön, jumittaa koko eh, ISP-järjestelmän demokraattisen valvonnan mahdollisuuden. Sitten vielä eh, tähän IFRS 9. Me olemme tehneet äh, tutkimuksen ja olemme tarjonneet, että vielä enemmän hallintoon liittyvää jostovaraa on kuin aikaisemmassa IFRS 29. Kuinka vastaisitte näihin tutkimuksen esiin tuomiin kriittisiin huomioihin. Mikä teidän mielipiteenne asiaan liittyen on? First of all, thank you. No aivan aluksi paljon kiitoksia näistä rohkaisevista leasing-standardeja koskevista huomioistanne. Tämä on hyvin, hyvin eh, harvinaista, että standardeja laativa taho saa eh, kiitosta ja nyt voi mennä lämpimin mielin kotiin. Paljon kiitoksia tästä. Olen hiukan yllättynyt kommentistanne, joka liittyy IFRS 9 ja siihen, että se johtaisi äm, hallinnon suurempaan joustovaraan. Emme usko, että tämä on totta. On kyllä totta, että tietyt luokittelut, tiettyjen rahoitusinstrumenttien luokittelut IFRS 9 ovat sellaisia, että hallinto tarkastelee toiminnan luonnetta, onko laina toteutettu tietyin kuluin, vastaako se reaaliarvoa, mutta nämä säännöt ovat IFRS 9 vähemmän liikkumavaraa tulkinnan suhteen on. Saattaa olla, että ehkä tässä huomaatte, että tällä oletettujen tappioiden mallilla on suurempi rooli. Sillä todellakin on suurempi rooli. Se on se vaihtokauppa, jonka me olemme tehneet. Nykyinen äm, IFRS 39 äm, luottotappiomalli on laadittu niin tiukasti, että luottotappio voidaan todeta vain, kun markkinoilta saadaan objektiivinen tieto siitä, että tämä on toteutunut. Ja tarkoituksena oli rajoittaa tulkintoja ja hallinnon mahdollisuutta luoda piilotettuja reservejä ja niin edespäin. Tämä on tarkoitus siis sitoa hallinnon käsiä, mutta me havaitsimme, että käytännössä tämä teksti oli laitettu niin odolla tavalla, että hyvin paljon liikkumavaraa yritykset saivat ja pankit toisen tyyppisille toimille, nimittäin sille, että väistämättömät luottotappiot tehtiin huomiota ja niitä ei otettu mukaan, ja yhä annettiin näille niin zombiyrityksille luottoja. Tätä tapahtuu vieläkin uskoakseni käytännössä. Nyt me olemme siis siirtyneet odotettujen luottotappioiden malliin. Tiedän, että hyvin paljon tulkinnanvaraisuutta liittyy tähän. Tämän vuoksi myöskin tilintarkastajien täytyy toimia hyvin aktiivisesti ja varmistaa se, että standardin aikomusta toteutetaan. Mutta olen aivan vakuuttunut siitä, että tämä on edistysaskel. Nykyinen standardi tekee myöskin hallinnolle mahdollisuuden turvautua liikkumavaraan hyvin huonoihin toimiin. Ja todellakin tämä riippuu tilintarkastajista ja yrityksistä itsestään luonnollisesti. Ei tätä standardia toteuteta mahdollisimman rehellisesti. Emme voi kuitenkaan kieltää sitä, etteikö liikkumavaraa siinä olisi. Kiitoksia. Te haluatte puhua hallinnoinnista. Aivan lyhyesti en lähde puhumaan tästä tämän enempää, mutta sanon vielä, että uskon, että se, että viranomaiset valvovat elintä on paras mahdollinen ratkaisu. En usko, että poliittiset ongelmat vähenisivät siitä, että tämänkaltaisesta organisaatiosta siirryttäisiin toisenlaiseen. Tiedämme että myös muun tyyppisissä organisaatioissa on ongelmansa. Joten pidänkin siitä, että meidän tulisi auttaa valvontakomiteaa kehittymään, laajentumaan ja löytämään jonkin tyyppinen konsensusperustainen päätöksentekojärjestelmä. Kiitoksia kovasti tästä merkittävästä keskustelusta. Me Tietysti jatkamme näkemysten vaihtoa jatkossakin ja käsittelemme näitä hallinnointia ja muita tärkeitä kysymyksiä edelleen. Nyt voimme siirtyä sitten eteenpäin ja Markus siirtyy johtamaan puhetta. Thank you very much. Uh, I will continue my mother tongue, if you allow. Kiitoksia. Puhun äidinkieltäni saksaa tai ainakin jotakin sinne päin. Nyt siirrymme siis esityslistan kohtiin 5, 6 ja 7, eli vastuuvapauskertomukset näiden kolmen valvontaviraston osalta. Ja nyt jatkan puhetta esittelijän ominaisuudessa. Voidaan sanoa muodollisesti, että se mitä meidän on nyt hyväksyttävä, eli tilintarkastustuomioistuimen kertomus, totesi, että että 31.12.2015 niin kaikkien kolmen viraston kohdalla toimittiin olennaisin osin laillisesti. Mitään silmiinpistävää tässä ei ole. Uskon, että Tämän lisäksi pitäisi kuitenkin tuoda esiin joitakin kohtia, joissa olemme havainneet ongelmia ja joiden osalta virastot eivät toimi kuvittelemallamme tavalla. Meidän tulisi nimetä mietinnössä kolme kriteeriä, joiden kautta virastojen työtä voidaan mitata ja myös tulisi mitata. Ensinnäkin, jos virastot valittavat rajallisista resursseista on tehtävä niin, että niille asetetaan selkeät prioriteetit ja toimittava niin, että ne pysyvät niille annetussa mandaatissa, eivätkä pyrkisi laajentamaan niitä. On katsottava delegoituja säädöksiä. Ja hiljattain kuultiin myös siitä, että että käytettäisiin oikeanlaista tietotekniikka-infrastruktuuria. Ja silloin kun nämä virastot toimivat, niiden pitäisi toimia oikeasuhtaisesti ja pyrittävä tuloksiin, jotka ovat yksiselitteisen johdonmukaisia. On toimittava riskiperusteisesti eikä pelkästään kynnysarvoperusteisesti. Kun virastot hoitavat tehtäviä, niiden tulisi jatkuvasti, säännöllisesti to- tiedottaa EUn toimielimille toimistaan. Ehkäpä pitäisi myös antaa neuvottelutiimille asiakirjoja käyttöön ja tarttua sitten annettaviin suosituksiin eikä odottaa pelkästään, että valvontakomitean puheenjohtaja siunaa kaiken omassa mietinnössäni katson, katsoin vastattiinko näihin kriteereihin virastoissa. Valitettavasti näin ei aina ole. Monet täytäntöönpanosäädökset tulevat liian myöhään. Monia työasiakirjoja ei toimiteta meille lainkaan. Neuvosto kenties saa ne käsiinsä ja Brysselin tietobulevardeilla virtaa kyllä kaikenlaisia asiakirjoja, mutta parlamentille tai neuvottelutiimille ei anneta käytön yhtään mitään. Tässä viitattiin jatkuvasti valvontakomiteaan, vaikka siellä työt pitkittyivät. Ja usein neuvottelutiimin tulokset otetaan parhaimmillaankin hyvin heikonlaisesti huomioon. Yksi kolmesta valvontavirastosta ei pystynyt esimerkiksi suunnittelemaan oikealla tavalla tietotekniikka infrastruktuuria tai panemaan sitä eikä voi olla niin, että puutteellisen infrastruktuurin takia lainsäädäntö ei voi astua voimaan. Joten siksi sanoisin, että muodollisesti varanhoito on virastoissa hoidettu varsin hyvin, mutta parantamisen varaa kuitenkin on. Ja yksi päätelmistäni on se, että lisävarojen pyytäminen voidaan perustella vain, jos kaikki hoidetaan oikealla tavalla. Tässä tärkeimmät näistä kolmesta virastosta. Mitään suuria eroja virastojen välillä ei ole. Ne toimivat kaikki samalla tavalla, pyrkivät samoihin tavoitteisiin, vaikka käyttävätkin joskus eri välineitä. Tässä lyhyesti kaikki minun puoleltani esittelijänä. Nyt annan puheenvuoron varoesittelijöille. Ensin STstä Olle Ludvigsson. ja vill börja med att tacka rapportören. Kiitoksia puheenvuorosta. Haluaisin aivan aluksi kiittää esittelijää erittäin hienosta työstä näiden kolmen luonnoksen parissa, jotka meillä on nyt käsittelyssä. Tämä on erittäin hieno pohja tämän prosessin jatkolle. tilin tarkastuselimen tulos on se, että EBA, ESMA ja jopa ovat äh, toimineet vastuullisella tavalla ja sääntöjen mukaisesti. Kaikki on nyt sääntöjen mukaista ja laillista siis, mutta muutamia poikkemia esiintyy, jotka eivät vastaa tätä yleiskuvaa. Todetaan, että nämä kaikki kolme viranomaista ovat siis äh, hoitaneet äh, tilinpitonsa moitteettomasti, mutta meillä on kuitenkin muutamia seikkoja, joihin meidän pitäisi keskittyä ensinnäkin äh, vuoden 2011 osalta valvontaelimillä ei ollut kylliksi rahoitusta eikä kylliksi äh, henkilökuntaa. Tämä on jotakin, mihin komissio on jo puuttunut. Se on tuotu esiin erityiskertomuksessa, tuomioistuimen erikoiskertomuksessa EBAn osalta. Teoreettisesti puhuen lisää resursseja pitäisi tarjota ja rationalisoida toimintaa, mutta se ei ratkaise koko ongelmaa. Toisekseen valvontaviranomaisten mandaattia pitäisi ehkäpä pohtia uudelleen. Olisi perusteltua todeta, että virastot eivät voi toimia mandaattinsa ulkopuolella. Nämä viranomaiset kuitenkin, niiden täytyy voida toteuttaa täysin tehtävänsä sellaisena kuin se on määritelty, olisi sääli, että eurooppalainen finanssivalvonta olisi passiivista tai liian heikkoa. Meidän täytyy varmistaa se, että viranomaiset eivät epäröi finanssivakautta tukevien tehtäviensä toteuttamista. Ja kun ajattelemme näiden kolmen viranomaisen tulevaa rahoitusmallia tulevaisuutta ajatellen, sen pitää olla selkeämpi. Meillä pitäisi olla komissiolta saatava valkea kirja toisella neljänneksellä tänä vuonna, ja toivon, että tämä teksti tulee olemaan mahdollisimman selkeä. Esittelijä on nyt antanut meille hyvän alun. Odotan rakentavaa prosessia mielenkiinnolla. Kiitoksia. Kiitoksia. Seuraavaksi ECR-kollega. Thank you, uh, thank you very much, Chairman and... Kiitoksia puheenjohtaja ja esittelijä. Tästä on tulossa tällainen tapa jo. Nyt toitan hyvää uutta vuotta kaikille ja hyvää vuotta 2016. Olen erityisesti tyytyväinen, että tässä mietinnössä olemme samaa mieltä lähes kaikesta, mitä olette kirjoittaneet. Aina hyvä lähtökohta. Haluaisin vain käydä läpi kolme kysymystä. Ensinnäkin haluaisin kysyä tästä rahoituskohdasta, viimeisestä kohdasta tekstissä. Haluaisimme varoittaa sellaisia järjestöjä vastaan, joka voisi heikentää näiden viranomaisten riippumattomuutta, joka on äärimmäisen tärkeä kysymys meille. Toiseksi olemme erityisen paljon samaa mieltä siitä, mitä sanotte siitä, että kaikki viranomaiset pitävät kiinni mandaatistaan. Ne ovat toimineet tietysti kolmen taso, kolmen, toisella tasolla riippuen, äh, liittyen äh, rahoituskriisiin, mutta suurin osa on nyt meneillään tai viety loppuun. Ja tiedämme, että vähemmän sääntelyä on tulossa tulevina vuosina ainakin ennen kuin siirrytään kunnolla pääomamarkkinaunionin laatimiseen konkreettisemmin. Omassa ryhmässämme haluaisimme, että e- keskityttäisiin budjetissa asianmukaisella tavalla, mitä tulee henkilöstöresursseihin, jotka tekevät työtä teknisten standardien sääntelyn alalla, koska nyt pitäisi siirtää huomio valvonnasta täytäntöönpanosta muualle ja nyt tulemme näkemään myös työtaakan siirtymisen. Tämä mielestämme vaatii vähemmän henkilökuntaa ja myös vähäisemmän budjetin. Sitten vielä lopuksi haluaisin toistaa vuosittaisen vetoomuksemme, jonka olemme näille viranomaisille tehneet, jotta käyttäisivät enemmän myös lähetettyjä kansallisia viranomaisia, eivätkä vain ottaisi lisää pysyvää henkilökuntaa. Erityisesti kun laaditaan teknisiä standardeja, silloin tarvitaan erilaista asiantuntemusta, erilaisia asiantuntijataitoja, niitä tarvitaan eri aikoina myös. Ja usein myös lyhyen ajan jälkeen tämä tarve tulee esille. Siksi meistä on välttämätöntä, että asiantuntijamme ovat joustavampia silloin, kun käytetään komission palkkaussäännöstä ja voitaisiin käyttää heidän palveluksiaan myös väliaikaiselta pohjalta. Mutta näiden näissä kolmessa kohdassa odotamme jatkokeskusteluja teidän kanssanne. Kiitos. Kiitoksia. Vain yksi asia puheenjohtaja on päättänyt, että aina kun minä, minulla on mietintö, niin johdan myös aina puhetta. Harmi, mutta tämä on toinen asia. Liberaaleista ei taida paikalla olla nyt ketään, jolle voin antaa puheenvuoron. Ja Guen kamaroesittelijä ei taida olla paikalla. Ja vihreistä Svenet näitä kyllä Bas Aik hautilta, mutta saat silti puheenvuoron. Kiitos. No, hyvää uutta vuotta muuten. Kolme lyhyttä kommenttia. Ensinnäkin olemme mietinnöstä yhtä mieltä. Alustuksestasi jotkin kohdat ehkä selittävät näitä kohtia paremmin, mutta saatamme tehdä tarkistuksia, jotta mietinnöstä tulisi suorasukaisempi Joitakin kohtia ei välttämättä näin voi ymmärtää, mutta kun olemme nyt puhuneet näiden viranomaisten kanssa, olemme ymmärtäneet, että tarvitaan selkeää kieltä ja tämä tällainen muutaminen saattaisi edesauttaa tätä. Sitten eh, huono tai epätasa-arvoinen pääsyasiakirjoihin on asia, johon pitää puuttua. Ja uudelleen nimitykset. Pankkiviranomainen vakuutti meille tekemänsä kaikista kontakteistaan avoimia sidosryhmille, kun taas ESMA ja IOPA eivät ole tällaiseen avoimuustoimeen sitoutuneet, ja tätä tulisi niiltä kuitenkin pyytää. Kommentoisin vielä lyhyesti sitä, mitä esr kollegat kommentoivat. Minun on sanottava, että olen olen todella yllättynyt ehdotuksesta, jonka mukaan lainsäädännön täytäntöpanon arviointiin tarvitaan vähemmän resursseja kuin lain luomiseen, draftaamiseen. No, miksi sanotte, että vähennettäisiin henkilöstöä silloin, kun kyseessä on tehokas täytäntöönpano? Tämä olisi huono ratkaisu. Se, että lähdetään vähentämään virastojen henkilökunta on huono asia. Jos haluatte vähemmän budjettimäärärahoja, niin silloin on sitten syytä pyytää maksuosuuksia markkinaosallistujilta, markkinatoimijoilta, ilman että ne saisivat äänioikeuden. Totta kai riippumattomuus tulisi kuitenkin taata. Entä sitten kansalliset tahot? mitä tämä merkitsee. Kansallisten asiantuntijoiden käyttäminen heikentäisi riippumattomuutta, mutta tässä henkilöstön tulisi tehdä töitä Euroopan intressien eteen, vaikka tiedämmekin, että jotkut ehdotukset tulevat suoraan jäsenvaltiotasolta, ei eu tasolta. Mutta on muistettava, että toiminnan on oltava ennen kaikkea Euroopan etujen mukaista, mutta tästä varmasti voimme keskustella myöhemmin lisää. Kiitos. Ja EFTDstä ei Marko taida olla paikalla, eikä toinenkaan Marko. No, Barbara Kappel ENFstä. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitos esittelijälle. Tässä mietinnössä todella pureudutaan oikeisiin asioihin vastuu vapauskysymyksissä 2014. Tilintarkastustuomioistuin totesi vuonna 2013 ja 2014, että varoja on käytetty säännönmukaisesti, on toimittu laillisesti. Ja voin yhtyä siihen, mitä esittelijä sanoi, mitä näiden virastojen osalta tulisi tehdä. Pitäisi pyrkiä katsomaan rahoitusta pyrkiä kohti omaa budjettikohtaa näille. Ja on pidettävä kiinni virastojen mandaatista ja kakkostason toimista. Ja toiseksi tulosten tulisi olla selkeitä ja johdonmukaisia. Monimutkaisuutta on syytä vähentää. Ja on toimittava suhteellisesti. Ja kolmanneksi on tärkeää, että parlamentti saa säännönmukaisesti tietoa töistä ja eri asiakokonaisuudet on otettava oikealla tavalla huomioon. Eli jos nämä kolme virastoa täyttävät nämä vaatimukset, silloin voimme pohtia mahdollista budjetin lisäämistä ja mahdollista omaa budjettikohtaa virastoille. Tässä mielestäni menemme oikeaan suuntaan. Kiitoksia. En näe enää muita puheenvuoropyyntöjä kollegoiden keskuudessa, joten esitän lyhyen loppukommentin. Kiitoksia kovasti kaikille niille, jotka ovat olleet työssä mukana omissa ryhmissään. Kiitoksia tuestanne ja toivon, että saamme aikaiseksi hyvän tekstin. Valitettavasti tilanne ei ole se, että valvo, talousarvion valvontavaliokunta katsoisi meidän lausuntoamme sitten yksi yhteen, toimisi täysin tämän mukaisesti, mutta me kuitenkin pyrimme siihen, että lopullisessa tekstissä on mahdollisimman paljon meidän näkemyksemme mukana ja konkreettisesti sitten työstämme tekstiä lähipäivinä. Nyt poistan jälleen esittelijän hattuni ja puheenjohtajan ominaisuudessa sanon, että tarkistusten jättämisen määräaika on ensi viikolla 19. tammikuuta kello 12. Ja asiasta keskustellaan täällä 15. helmikuuta. Ja siihen mennessä sitten tarkistusten perusteella pyrin laatimaan varjostelijoiden kanssa kompromissiehdotuksia ja 22. 23. 3.2. sitten äänestämme täällä ja talousarvion valvontavaliokunta jatkaa sitten tästä. Ja kuten tiedätte, meidän on esiteltävä mietintömme sitten huhtikuussa. Tämä on sopimukseen kirjattu. Kiitoksia ja nyt siirrän jälleen puheenjohtajuuden Robertolle. Thank you, thank you Markus. Uh, Kiitos Markus. Enkä ollutkin nopea sanoa Markus. Kyllä. Hienoa. Nyt sitten seuraavan kohtaan, joka on minun mietintöni pankkiunionista, tarkistusten käsittely. Olemme saaneet 362 tarkistusta. Ja haluaisin kiittää tässä erityisesti kollegoita heidän panoksestaan ja käyn nyt läpi nopeasti läpi pääasiat. Emme voi, emme voi tietenkään käydä läpi kaikkia tarkistuksia yksitellen, mutta varjo esittelijät jatkavat keskustelua tällä viikolla ja ensi viikolla. Ensinnäkin on hienoa nähdä, että suurin osa kollegoista ovat yhtä mieltä näiden YVM ja tämän kriisiratkaisumekanismin arviosta tälle vuodelle. Tässä korostetaan edelleen suhteellisuusperiaatteen kunnioittamista ja halutaan vähentää kaksoisraportointia. Ferber, Balz, muut ovat tästä puhuneet. En ole kuitenkaan yhtä mieltä aivan kaikesta, mutta tästä puhumme sitten jatkossa lisää. The need for organ- Korostaa, että on parempi varmistaa tämä toiminnan erottaminen EKPssä, vaikka en ole samaa mieltä niiden kollegojen kanssa, jotka tavallaan vihjaavat huomattavasta instituutista puitteista ja mahdollisista ristiriitaisuuksista tämänhetkisessä puitteistossa tai kehyksessä. Tehän tiedätte, että tämä, tämä keskustelu, käytettiin silloin, kun yhteinen valvontamekanismi perustettiin on olemassa hyvä joukko tarkistuksia Sven Kiegoltilta makrotason vakavarauspolitiikosta ja riskinarvioinnista yleisesti ottaen olen tämä on varsin mielenkiintoista minun mielestäni. Olin valmis ottamaan huomioon, en nyt tiedä osa sanoa tässä vaiheessa tarkkaan, millä tavalla otan tämän huomioon, mutta olen periaatteessa samaa mieltä tästä, näistä kommenteista. Sitten, miten pankkien erottaminen. Haluaisin, että me ei nyt mentäisi sisältökysymykseen. Olen valmis mainitsemaan tämän kysymyksen omassa tekstissä. Niin näin teinkin esimerkiksi niin kuin tarkoituksessa 141 tehdään. Sanotaan, että BSR täytyy vielä ottaa käyttöön, mutta välttäisin tätä siitä syystä, minkä jo sanoin. Ja miten tämä pitäisi ottaa käyttöön, koska tämä on ihan erityinen lainsäädäntöprosessi. Sitten pääoma tasoista. Tämä on käsitelty tasapainoisella tavalla. Toisaalta tunnustetaan ja korostetaan sitä seikkaa, että tarvitaan parempi laatuista pääomaa ja tämä liittyy myös määrään. Tämä on ratkaisevan tärkeä. Sitten todetaan myös, että minkälaisia lyhyen aikavälin seurauksia on tällä asialla ja miten tarvitaan vakaat säännöt pääomavaatimukset. Tämä on, nämä ovat hyviä sääntöjä, mutta kuitenkaan en haluaisi muuttaa huomattavalla tavalla tätä kohtaa. Jotkut tarkistukset menevät ihan vastakkaiseen suuntaan tai vähentävät sitä, kuinka tärkeää on, ovat hyvin pääomitettu pankit ja toisaalta todetaan, että nyt tarvitaan huomattavaa pääomavaatimusten lisäämistä. En seuraisi kumpaakaan näistä, näitä, näitä kumpaakaan linjaa. Tämä asiatukseni myös varjoesittelylle olisi myös varsin varovainen sanomaan, että Euroopan pankit ovat alipääomitettuja verrattuna USA-pankkeihin, sanoisin näin, koska on eri tekijöitä, jotka pitää ottaa tässä huomioon. En usko, että... Tai en ole vakuuttunut tästä arvioinnista. Sitten DAsta pitäisin kiinni tässä mietinnön linjasta sitten kansallinen harkintavaraa on tarkistuksia, jotka suurin piirtein korostavat tarvetta kulkea tähän suuntaan. Niin kuin itse mietinnössä, niin voin vielä enemmänkin vahvistaa tätä sanamuotoa ja ottaa tarkistuksen huomioon. Sitten on joitakin tarkistuksia, jotka erityisesti keskittyvät tiettyihin kohtiin. Minun täytyy huolella tutustua näihin tarkistuksiin yleisesti ottaen. Cedar, I, as a first reaction, I can nyt alussa voin sanoa, että voin pitää kohtuullisen sitä ajatusta, että miten käsitellään mm, pää, oma vakuutusala, onko, sitten, onko itse tämä pääoma vai ei, ja sitten miten käsitellään joitakin vastuuluokkia muiden kohdalla se hiukan varovaisempi. Tietenkin odotan mielenkiinnolla teidän näkemyksiä näistä asioista, koska joissain tarkoituksissa kiinnitän, kiinnitän huomiota näihin kysymyksiin. Korostaisin tarvetta sopeuttaa yhteiset säännöt pankkiunin kohdalla näin ei ollut, koska emme odottaneetkaan, että pankkiunin saataisiin aikaan silloin, kun tämä CDR-direktio otettiin käyttöön tai hyväksyttiin. Tämä otan nyt huomioon yhteisissä säännöissä sitten. On hyvä, että tehdään tällainen kattava arviointi, niin kuin jotkut tarkistuksetkin toteavat. Sitten on tarkistukset, jotka vahvistavat omaa tekstiä, niin minun pitää huolella tarkastella myös kolmanne, kolme tason omaisuuseriä, pääomia. Meidän pitää ottaa huomioon myös uudet prioriteetit 2016 mitä tulee yhteensä valvontamekanismiin. Sitten suggestion, I in particular the, the, the, the, what Draghi hinted at also. Tähän varmaan sen alueeseen, miten voitaisiin eurooppalaista ELA-operaatiot. En ole samaa mieltä tästä vahvasta arvostelusta, joka kohdistuu EKP ja miten se on käytetty kriisin yhteydessä. Uh, on the bailing in general. Sitten bailin, bailing kysymyksestä velkakirjojen arvon alaskirjaamisesta. Tästä on paljon keskusteltu. Omassa maassa, minä puolustin sellaista bailin periaatetta en seuraisi näitä tarkistuksia, jotka vahvasti arvostavat tätä linjaa. Toisaalta tietenkin tiettyä joustoakin tarvitaan ja on erilaisia vaihtoehtoja, joita pitää huolella tutkia, mutta äh, tämä ei kuitenkaan tarvi, tähän liittyy myös investoijien suoja, kysymys, tässä pitää toimia ihan bail-in periaatteen mukaisesti, mutta tulen itse te- olen itse tehnyt näitä tarkistuksia juuri tästä velkokirjan alaskirjaamisesta. Sitten muutamia arkaluontoisia kysymyksiä, nimittäin valtioiden velka ja tämä edisjärjestelmä koskien talutussuojajärjestelmää ensimmäisen kohdalla on selvää, että parlamentti radikaalisti on eri linjoilla. Tämä näkyy myös tarkistuksesta. Minä yritän nyt saada aikaan kompromissin näistä ja voitaisiin ottaa kohtia 300-301 tarkistukset huomioon ja joitakin muita tarkistuksia, jotta otettaisiin huomioon myös se, mitä Basen komitea tekee ja mitä löytyy viiden puheenjohtajan kertomuksessa tunnustaa, että tällainen kysymys on, on esillä ja yritetään sitten löytää tasapainoinen lähestymistapa. Jotkut tarkistukset mielestäni ovat varsin äärikannolle, enkä niistä samaa mieltä, mutta tämä on myös Jotkut tarkistukset vastustavat koko ideaa tässä. Tässä nyt testaan hiukan meidän kykyämme löytää kohtuullisia kompromisseja. Ja vielä mitä tulee EDISiin eli talletusta suojajärjestelmään, mielestäni meidän pitäisi kiinni joistakin yleisistä kohdista eikä mennä yksityiskohtiin, koska nyt on hiukan turhaa todeta, että koska ehdotus on nyt kerran jo tehty, sitä ei pidä enää tässä miettiä. Ja meillä tietysti Puolan edisjärjestelmää, mutta on kollegoja, jotka suhtautuvat tähän varovaisemmin, skeptisemmin, ovat opasta vastaan ja jossakin tarkistuksessa esitän ihan hyviä kommenttejakin, puhutaan lähestymistä lähestymistavasta tietenkin pitää kantaa, lainsäädännön pitää kantaa täysin vastuu, ottaa huomioon moraali, kato ja niin edelleen. Yritämme tässäkin työstää kompromissimallin, jonka toivottavasti enemmistö voi hyväksyä. Minä en halua että tässä mietinnössä ollaan edisjärjestelmää vastaan, mutta löydettäisiin kuitenkin kelpo kompromissi Suhtaudun erittäin avoimesti tähän lainsäädäntöprosessin lopputulokseen. Sehän on vasta lähtenyt liikkeelle emmekä halua, että tässä tapahtuu päällekkäisyys tämän pankkiunionin mietinnön yhteydessä. Tässä olivat kommenttini. Niin kiitoksia tarkistuksistanne. Olen valmis nyt kuuntelemaan teidän kommenttejanne ja etsimään yhdessä teidän kanssanne toivottavasti hyviä kompromisseja. Ensinnä EPPstä siellä. Olkaa hyvä. Eva. Uh, first of all, thank you. Kiitoksia, kiitoksia puheenjohtaja. Vain aluksi haluaisin kiittää teitä tästä erittäin hienosta työstä, jota olette tehneet tämän mietinnön parissa. Uskomme, että tämä mietintöluonnos on hyvä pohja, kun pohdimme niitä saavutuksia, joita olemme saaneet pankkiunionin alla aikaan tähän asti ja tulevia jaksoja ja tulevia pankkisektorin uudistuksia. Kuten mainitsitte, me olemme monia tarkistuksia esittäneet, mutta haluaisin keskittyä tässä muutamaan avainkysymykseen, jotka ovat EPP-ryhmälle tärkeimpiä. Ensimmäinen niistä on se, ettei äm, tietoa kaksinkertaistettaisi, jotta meillä olisi toimiva pankkiunioni. Mielestämme meidän pitäisi tarpeetonta taakkaa välttää tarpeetonta taakkaa kansallisille viranomaisille ja näin ollen myöskin tiedon kahdentamista. Minä ja monet kollegat, kuten edustaja Bautz, olemme esittäneet tarkistuksen, joka tuo esiin sen, kuinka tärkeää on välttää kaksinkertaisen raportoinnin taakkaa ja monia raportointikanavia. Uskomme myöskin, että digitaalisemmin suuntautunut unioni saisi keskittyä hyvin toimiviin IT-järjestelmiin, älykkäisiin IT-rakenteisiin. Ja me tarvitsemme tässä luonnollisesti myöskin mm, yhteistä valvontamekanismia SSM. Meidän pitäisi kasvattaa SSM ja kansallisten valvontaviranomaisten välistä yhteistyötä, sillä uskomme, että tämä on tarpeen, jotta voisimme saada tietoa yhden sovelluksen kautta. Seuraava kysymykseni käsittelee ESM. Monet kollegat, minä mukaan lukien, emme ole samaa mieltä siitä, että olisi mahdollista saada Euroopan vakausmekanismiin ja kansallisiin järjestelmiin yhtenäinen pääsy. Uskomme, että pitäisi valita näiden kahden välillä. Ja sitten vielä huomio tähän yhteisen Common Backstop-järjestelyyn liittyen. Siihen pitäisi myöhemmässä vaiheessa parata. Ja tämä yhteinen fiskaalinen backstop on jotakin, mihin pitäisi turvautua vain viimeisenä keinona, jos muut valvonta ja kriisinhallintamenettelyä vahvistavat toimet eivät ole onnistuneet poistamaan olemassa olevia riskejä. Olen myöskin sitä mieltä, että mietinnössä pitäisi hyvin selkeästi tuoda esiin se, että äh, tämä varausjärjestely backstop, äh, se pitää olla neutraali fiskaalisesti ja että kaikki siihen turvautuminen tulee maksaa takaisin ex postjärjestelmän kautta, jotta moraalikatoa voittaisiin välttää. Ja moraalikato viekin minut neljänteen niin Kyseessä on riskin hallinta. Meidän mielestämme riskinhallinnan pitäisi tulla ensin riskin jakoa. Tässä on korostettu sitä, että nämä kaksi pitää ottaa mukaan käsi kädessä, mutta parlamentti haluaa olla komissiota varovaisempi ja korostaa riskin torjuntaa. Ennen riskijakoa meidän pitäisi ryhtyä riskiä vähentäviin toimiin. Ja sitten vielä muutama seikka ennen yhteenvetoa. Uskomme, että on tärkeää mainita niiden jäsenmaiden rooli, jotka eivät osallistu toimintaan, ja meidän pitäisi rohkaista sitä, että meillä olisi pankkiunionissa laajempaa osallistumista ja lähempää koordinointia toimivaltaisten kansallisten viranomaisten välillä Euroopan unionin läpi ja myöskin kansallisesti. Tämä on tarpeen, että me voisimme systeemisesti tärkeiden pankkien valvonnan taata. Ja viimeisenä tässä haluaisin vielä muistuttaa, että edisjärjestelmän luominen pitää perustaa sadulle tuloksille pyydämmekin, että komissio toteuttaisi hyvin syvällisen vaikutusten arvioimin sen jälkeen, kuin tämä eh, yhteinen talletussuojajärjestelmä on käyttöön, että voisimme taata sen, että toissijaisuus ja suhteellisuusperiaatteita noudatetaan. Tässä olivatkin ne asiat, jotka halusin tuoda esiin. Odotan mielenkiinnolla varjoistelijoiden kokouksia. Kiitoksia. Kiitos Roksi von Storch. Ja, liebe Kollegen, zu dem Hyvät kollegat, tästä pankkiunioni 2015 mietinnöstä sanoisin, että tarkistuksista olen, tai kuten näette, olen varsin yllättynyt. Mutta tässä on kuitenkin merkittävästi parantamisen varaa. Kolmesta asiasta haluaisin puhua. Se, että valvonta EKPssä erotettaisiin valvonta- ja rahapolitiikasta on kriittinen asia. On puhuttu erilaisista Kiinan, Kiinan muureista ja tällaisista muista suojavyöhykkeistä. Ehkä mä, ehkäpä nämä ovat pikemminkin espanjalaisia seiniä. No nämä kaksi asiaa ollaan erottamassa, mutta en näe tässä, kuka tätä päätöstä kontrolloisi, ja siksi olen tehnyt tarkistuksen 221, jonka mukaan vuosittain nämä erotellut toimet pitäisi tarkastuttaa riippumattoman ulkoisen tahon kautta. Eli haluaisin tällaisen ulkoisen valvontatahon. Ja tästä on tietoa tarkistuksessa 225. Me haluamme oikeanlaisen valvonnan EKPn toimille. Nyt valvotaan juuri Puolan perustuslaillisia toimia. Kuka tekee näin EKPn osalta? on ongelmallista joskus tehdä ero toimien välillä. Tässä on kyseessä eksekutiivinen täytäntöönpanovalta ja tätä on valvottava. Se on aivan vähimmäistandardi oikeusvaltioissa. Ja siksi jätin tämän tarkistuksen. Toinen asia, josta olen tyytyväinen, on, että pankkiunioni työryhmässä, jossa Giegold on tehnyt erittäin hyviä ehdotuksia. No emme ole monissa asioissa yhtä mieltä puolueidemme välillä, mutta tässä asiassa kyllä. Eli että pankilla tulisi olla suuremmat pääomat. Tämä on edellytys sille, että veronmaksaja ei kanna kaikkea vastuuta. Sitten tarkistus 155. Valtion velkakirjojen käsittely ja tiet, niiden tietty yläraja. Tätä myös Ova Muje vaatii ja tämä tulisi saada tukea. Sitten kolmas kohta, joka liittyy edelliseen Se, että pankeille annettaisiin suurempi pääoma. Tähän liittyy myös sitten vakuudet, joiden tulisi olla suurempia, ja tällaisia ei tarvittaisi, jos pääomat olisivat suurempia. Riskien yhteisöllistäminen on toinen kriittinen kysymys, jossa tehdään veromaksajien rahoilla. Talletussuojan käyttöönottoa lähestulkoon kaikki puoltavat. Tämä on varmasti asia, joka piensäästöjä kiinnostaa. Ja sitten vielä yhteistä talletussuojaa en hyväksy missään muodossa. Nyt tämä olisi liian aikaista. sitten siis me emme suostu siihen, että saksalaiset veronmaksajat joutuvat tällä tavoin vastaamaan menoista. Sitä ei ESER-ryhmäni hyväksy. Thank you, Sir Toiler. Kiitoksia sitten Toirer. Silvi Gularin nimissä oletan Kiitoksia puheenjohtaja. Edustan Silvi Gularia ja luen tämän itse kuitenkin toisin kuin Stoich. Haluan itse esitellä omat tarkistukseni. Oma tarkistukseni tekee selväksi sen, että yhteinen talletussuoja pitäisi ottaa käyttöön vain, jos tietyt edellytykset täyttyvät, ja tällä hetkellä näin ei ole, joten vastustan tällaista toimintaa. En kuitenkaan vastusta yhteisiä oikeudellisia puitteita, jotka on jo hyväksytty, jotka pitäisi myös sitten täytäntöönpanna. Nyt luen teille sitten sen, mitä Silvi Kula on kirjoittanut. Hän pahoittelee sitä, ettei päässyt paikalle. Ja hän Haluaisin varjoesittelijänä todeta, että hän odottaa hyvää yhteistyötä mietinnön puitteissa ja sanoi, että jätimme muutaman merkittävän tarkistuksen. Hän haluaa korostaa sitä, että sen kriisiratkaisumekanismi on hyvin tärkeä ja myös maailmanlaajuisesti hän haluaa korostaa sitä, että katsotaan todella riskien arviointia. Komission on syytä säännellä tätä asetusta, ei direktiiviä, jotta voidaan todella harmonisoida tilannetta pankkiunionin osalta EU-ssa. Ja hän muistuttaa siitä, että komission tehtävänä on estää sisämarkkinoiden pirstaloitumista. On hyvä, että EKPn pääjohtaja on jatkossakin valmis tekemään yhteistyötä parlamentin kanssa. On katsottava finanssivakaus komitean roolia ja on katsottava, että eri pankkimallien välillä ei tapahdu vääristymiä. Jo vuosi sitten, kun pankkivalvontaviranomaisia työstettiin, Ekon valiokunta kiinnitti huomiota keskeisiin asioihin. Ekonilla on oltava roolinsa pankkiunionin valvonnassa. Ja Alden nimissä välittäisin viestin siitä, että on muitakin tärkeitä tarkistuksia, joista haluamme neuvotella. Kiitos. Seuraavaksi Riina Kari. Først og fremmest for, for din kommentar. Det... Kiitoksia ensin haluan kiittää tästä kommentista. On aina kiinnostavaa kuulla esittelijän kommentteja tarkistuksista. QENGL on tehnyt joukon tarkistukseen, käynyt niitä kaikkia läpi, ei varmasti ole aikaakaan sellaisen, mutta mainitsisin kaikkein tärkeimmät tarkistusryhmät, joita olemme tehneet. Meille on selvää, että syy sille, että halutaan yleensä pankkiunionia, tätä kautta haluttiin suojella kansalaisiamme veroilla raho, ve, verorahoitettuilta pelastustoimilta. Kun tarkastelemme tänä päivänä sitten pankkiunionia. Emme ole sitä mieltä, että tässä suojellaan tulevilta pelastustoimilta. Siksi tämän tyyppisen mietinnön yhteydessä meidän pitää esittää muutamia periaatteellisia kysymyksiä. On myös aivan selvää, että kun kansallisella ja EU-tasolla edelleenkin hyväksytään tällaisia megapankkeja, niin siihen kyllä liittyy tällaisia ongelmia. Kun näistä pankkeista tulee niin suuria, että on mahdotonta alkaa niitä pelastaa ja lunastaa, siltäkin tulee maksamaan peronamaksajille, jos tässä epäonnistuttaisiin, joten meidän pitää tarkastella tätä paremmin. Me ehkä menemme liian pitkällekin omassa ryhmässämme, mitä esittelijän kantaan asiassa tulee, koska me puhumme siitä, minkälaista investointitoimista on kyse, mutta me ainakin tartumme tähän itse ongelmaan. Sitten toinen kohta, jonka ottaisin esille, on yhteinen valvontamekanismi YVM. Me sanomme, että varsin usein uudelleen arvioidaan pääomamääriä. Me tarvitsemme tällaista, jotta voidaan sopeuttaa politiikkaamme muuttuviin olosuhteisiin ja olemme varsin tyytyväisiä nähdessämme, että esittelijä on todennut, että tämä ei riitä. Tarvitaan enemmän kuin 55 miljardia euroa. Meistä tämän summan pitäisi olla vieläkin suurempi. Meidän pitäisi varmistaa, että voidaan toimia jo varhaisemmin. 2023 on liian myöhäinen ajankohta aloittaa toimintaa ja jos on ongelma lunastusrahaston kohdalla, niin silloin ehkä voisi olla tällainen verorahoitteinenkin varausjärjestely. Sitten vielä eturistiriidosta on tärkeää, että mainitaan se, että eturistiriitoja kyllä on. EKPn kohdalla haluaisin nyt ottaa tämän edes esille. Jotkut näistä intresseistä ovat ristiriidassa sen suhteen, mitä pankki tekee. Toivottavasti löydämme hyvän ratkaisumallin tässä asiassa. Kiitoksia. Sven Giegold. Kiitos Sven Giegold. Paljon kiitoksia aivan aluksi esittelijälle tästä yhteenvedosta ja siitä, että hän on ottanut tarkistuksiamme vastaan erityisesti suhteellisuuden vahvistamista ja tätä makroprudentiaalista toimintaa pankkiunionissa ja tarvetta tasapainottaa sitä. Haluaisin myöskin keskustella muutamista eroista, joita meillä on. Aivan aluksi huomasin, että täällä on jonkinlainen sisäinen sosialistinen jakauma. Kantang on sitä mieltä, kuten mekin, että tarvitsemme enemmän pääomaa ja että tämä ei ole ongelma, ei ainakaan keskipitkällä aikavälillä lainoitukselle. Ja toisaalta sitten luen tarkistuksia, joita kollegat Ferreira ja Beres ovat tehneet. Ja he ovat sitä mieltä, että jos pankilta pyydetään liikaa liian suurta pääomatasoa, se aiheuttaisi lainoittamiselle ongelmia. Uskon, että tällä hetkellä luoton kysynnän alhainen taso ei ole pankkisäätelyn syy. Kyseessä on se huono makrotaloudellinen politiikka, jota Euroopan unionin on harjoittanut, eikä meidän pitäisi näitä kahta tavoitetta, taloudellista vakautta, asettaa sitä tarpeellista makrotaloudellista tasapainoa vastaan, joka meidän pitäisi toteuttaa. Meidän pitäisikin nyt lähettää viestiä, että tarvitsemme suurempia pääomatasoja ja että niitä tarvitaan, että voimme suojella veronmaksajia. Kuitenkaan en ole samaa mieltä ja tämän hyvin selkeästi haluan tuoda esiin myöskin ähm, edustaja von Steuerle. Olen sitä mieltä, että ei voida hyväksyä sitä, että me jaamme vallan ja teemme päätökset Euroopan unionin tasolla, mutta sitten tätä seuraa jonkinlainen pullot rusinasta menettely teidän ryhmämme mukaisesti, että kun epäonnistumisten vastuu pitäisi kaataa, kantaa, Eurooppa poistuukin kuvasta eikä mitä solidaarisuutta jäsenmaiden välillä enää ei ole. Jos meillä on pankkiunioni ja yhteisesti me teemme äm, EKPn tai pankkivalvonnan piirissä päätökset. Vastuu täytyy myöskin kantaa yhteisesti. Pullasta ei saa viedä vain rusinoita ja tämä on epäreilua jäsenmaille, jotka ovat mukana tässä päätöksenteossa. Haluaisin myöskin lyhyesti luototuskysymyksiä käsitellä hyvin lyhyesti. Sanoitte, että ette halua jäädyttää koko prosessia. Ymmärrän kyllä tämän, mutta meidän huolemme pitäisi olla metodologisempi. Menettelyyn liittyvä kysymys on nyt se, että kun lainsäädäntöä tehdään, pitäisi EKPllä olla paljon matalampi vastuutaso kuin Euroopan lainsäätäjillä. Aivan hyvästä syystä me puhumme siitä, että parempaa säätelyä pitää saada. Ja tämä tarkoittaa sitä, että me ensin luonnostelemme asetuksen, sitten meillä on kuulemisprosessi, sen jälkeen sitä tehdään yhteenveto ja tämän jälkeen EKP tekee päätöksensä. Luonnollisesti keskuspankilla on riippumattomuutensa, mutta lainsäädännön tasolla sen pitäisi kantaa aivan samanlainen vastuu kuin muidenkin elinten. Ja siksi uskoakseni olisi hyvä ottaa tästä anakredit-tapauksesta oppia. Me tarvitsemme parempaa hallintoa ja EKP olisi viisas, jos sitoutuisi näihin päätökseen itsenäisesti, sillä se suojelisi näin omaa riippumattomuuttaankin. Minua yllätti, sillä olemme usein samaan aikaan samaa mieltä pankkiunionin kohdalla viiden tähden liikkeen edustajien kanssa, ja siksi olenkin hämmästynyt heidän lausunnostaan, sillä minä en usko, että pankkiunioni tekisi Euroopasta jonkinlaisen uhrin. Pankkiunionihan on tapa myöskin taata se, että korkotasot ovat matalat kaikkialla Euroopan unionissa, ja siksi pankkiunionin perustumaluotoinen kritisointi ja sen osoittaminen, että Italia tai muut maat joutuisivat pankkiunionin uhreiksi, ei ole nyt pahallinen kerta ei ole totta. Tämä ehkäpä vastaa jonkinlaiseen populistiseen keskusteluun Italiassa, mutta ei meidän pitäisi tällä tasolla keskustella asioista täällä. Ei ole reilua, että tällainen suuri saavutus jonka kautta voimme suuripankkeja kontrolloida Euroopassa, tulee näin kritisoiduksi. Toivoisin, että viiden tähden liike myöskin tukee Eurooppaa, kun pyrimme jakamaan vastuuta. Kiitoksia. Kiitoksia. Me aloittelemme aivan pian kokouksen Moskovisin kanssa ja taksevalikunnan nyt valli. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitos esittelijä tästä mietinnöstä. Tässä jälleen käydään poliittisia taisteluita. Kun puhutaan pankkiunionista, ei voi olla puhumatta myös emun kriisistä ja poliittisesta kriisistä, jossa Eurooppa on. Eli kun haluat puhua pankkiunionista, sinun on otettava huomioon myös monia muita kysymyksiä. Mietinnössä on mukana monia muitakin kysymyksiä, jotka tähän liittyvät, koska nyt on annettava vaihtoehto ehdotukselle. Emme voi kuvitella, että kaikki sujuu hyvin, vaikka tilanne on epäonnistunut ja koko pankkiunioni on hyvin hauras. Ensimmäinen pilari on hyvin hauras. Tämä on valvonnan osalta huomattu. Tässä on myös eturistiriita EKPn suhteen. Sitten valvonta ja rahapolitiikka. No, täällä oli tarkistuksia myös sosialisteilta. Me olemme yli puolitoista vuotta sanoneet, että on otettava huomioon, että tässä on otettava huomioon myös muut tuotteet kuin esimerkiksi derivaatit, johdannaiset, joita saksalaispankit ovat täynnä. On otettava huomioon, että monet saksalaispankit jäävät täysin valvonnan ulkopuolelle, koska ne toimivat alueellisesti. Ja haluaisin kuulla, mitä Sven Kiigolt on tästä asiasta mieltä. Sitten yhteinen kriisiratkaisurahasto. Tämäkin on hyvin kriittinen pilari. Pankkijärjestelmä on voimakkaassa kriisissä, eikä yhdellä rahastolla, rahastolla voida tilannetta ratkaista. Ja kahdeksan vuoden aikana käytetyt miljardit eivät ole riittäneet tilanteen laukaisemiseksi. Pieni kriisi aiheutti suuren kriisin, joka sai koko Euroopan jaloilleen. Eli kritiikin paikkaa on. Ja myös kolmesta pilarista. Tal- yhteinen järjestelmä Sen tulisi olla sellainen, että keskuspankit voisivat viimeisenä taata toimia. Eikä voi jälleen ajatella, että piensäästäjät tai valtiot joutuvat hoitamaan takuut sekä bail-in tapauksessa että myös yhteisessä talletustakuussa. Tämä on ainut mahdollisuus, koska muuten pankit eivät jälleen kanna vastuutaan, vaan veronmaksajat. Nämä säännöt eivät toimi. Kiitoksia seuraavaksi Bernard Monon. Oui, euh, pas, pas prévu d'intervenir, mais... Euh... Niin, minulla oli tarkoitus käyttää puheenvuoroa, mutta kun kuuntelin... Bon, on écoutant... Ihan kymmenen sekuntia, kun kuuntelin aikaisempia puhujia, uskon, että tässä me etenemme kentällä, joka on hyvin riskialtis pankkiunionin suhteen, ja me tässä valmistaudumme suuria riskejä ajatellen herra Gualtieri tietenkin maassa, ne tällaista on hiljattain tapahtunut, ja talouskriisi on yhä valolla, joten jossain vaiheessa kansalaiset kyllä alkavat nousta. I have to ask the colleagues for the catch. Kiitoksia. Nyt pyydän teitä käyttämään vain minuutin kukin. Pablo Salva. Kiitoksia puheenjohtaja. Ensin haluaisin kiittää työstä, jota olet tehnyt. Haluaisin ottaa esille joitakin tarkistuksia, joita itse olen tehnyt. Tietenkin tärkeää on edistää tätä pankkiunionikysymystä niin kuin San on todettu, on selvää, että pankkiunionissa on kaksi on epätäydellinen ja on selvää myös, että on ehdottoman välttämätöntä edetä ja täytäntöönpanna kolmatta pilaria tässä mielessä. Tervetuloa komission ehdotukselle. Olla, pitää olla realistisia tietoisia siitä, että joissakin jäsenvaltioissa ja joidenkin kollegojen kohdalla tunnetaan vastentahtoisuutta, ja se on ihan ymmärrettäväkin joskus, mutta on selvää, että meidän pitää kuitenkin edetä asteittain kohti tällaiseen riskien yhdistämiseen. Pitää etsiä keinoja, malleja, jotta voidaan reagoida näihin epäilyihin. Ja puheenjohtaja varmasti uskon, että puheenjohtaja pystyy myös tähän. Beres. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia tästä keskustelusta. Uskon, että tekstin on erittäin hyvä. Olen tehnyt ehdotuksia, jotka liittyivät aikaisemmin SSM yhteisen valvontakasmin toimintaan tässä kysymys hierarkiasta, päätöksenteon nopeudesta, tehokkuudesta, päätöksenteosta yleensä on asia, jota emme voi jättää sivuun. Olen samaa mieltä teidän kanssanne eh, näiden kymmenen suhteen tämä ei ole sama asia kuin aikaisempi arviointi, mutta kuten kollega Sven Giggles sanoi tässä, me emme voi keskustella pankkiunionista viittaamatta lainkaan tähän muuttumaan pilariin. Sehän nimenomaan on luonut epätasapainon pohjoisen ja etelän välillä uhriutumatta nyt lainkaan, mutta eräät ovat joutuneet umpikujaan turvautuessaan pankkiunionin pilareihin ennen kuin unionia on saatettu päätökseen. Vaikuttaa siltä, että olisi hyvä että pohtisimme aikataulun merkitystä, tärkeyttä. Ja sitten viimeinen huomio liittyy näihin vaikutusten arviointeihin. Minua hämmästyttää se, kyllähän minä tiedän, että tämä on hyvin nopeasti tehty työ. Nyt on systeeminen kriisi, meillä ei ole aikaa toteuttaa vaikutusten arviointia, jotta voisimme tarkistaa sitä, mitä olemme tehneet. Mutta ellemme me näin tee, markkinatoimijat voivat aina käyttää argumenttia, että me olemme luoneet lainsäädäntöä, joka häiritsee niitä, niiden toiminnassa ja estää investoijien toimintaa. Joten uskon, että tässä vaikutusten arviointi tämän lainsäädännön osalta, normien osalta, joita me toteutamme finanssimarkkinoilla, on aivan yhtä tarpeen ja sen täytyy olla yhtä tiukkaa kuin muullakin alalla. Kiitoksia. Thank you very much, very brief. Kiitoksia lyhyesti. Haluaisin tarttua kahteen asiaan. Ensimmäinen kysymys liittyy ilmeisen ristiriitaan, että pyydetään tässä lisää pääomaa pankeille, ja tätä Sven korosti. Tässä korostettiin myös sitä, että puuttuu maktason toiminta. Ongelmana on se, että jos pyytää jossain, kysyä jossain kohtaa, milloin globaali talous joissakin jäsenvaltioissa on varsin hitaasti kasvavaa, jos pyydetään silloin korkeampaa pääomittamisen tasoa, kun pankit itse kärsivät koko ympäristön heikosta tilanteesta silloin, luo varsin epätasapainoisia tilanteita, koska pääoman hinnasta tulee varsin korkea ja samoin eh, riski siinä, että investoidaan näihin pankkiin, nähdään todella korkeana riskinä myös, joten tämä ja mikä kyllä ei vastaus, vaan kyse on ajoituksesta ja pitää analysoida kunnolla yksityiskohtaisuudet. Toiseksi kun jotkut kollegat miettivät statustakukysymystä. Tämä on vielä myöhään, koska tämä prosessi on jo varsin vaativa. Siinä on kolme pilaria ollut alusta lähtien ja kun me puhumme siitä, että kontrolloidaan riskejä, niin toimme yhteisten sääntöjen pohjalta ja y- yhteisen valvontamekanismin kautta. Se on samat säännöt, samanlainen valvonta, samat kriisinratkaisumekanismit. Silloin meillä täytyy olla myös sama talletustakuujärjestelmä, eikä halunnut tätä jatkaa, mutta älkää nyt unohtako sitä, pyydän, että yritämme heijastella USA vastaavaa järjestelmää, jolla on tällainen varautumisjärjestelmä, joka löytyy Fedistä. Ja se takaa 250 000 euroa, dollaria, tai siihen saakka, saakka talataan, ta, taataan tuuletuksi. tämän on puhelinpuhujärjestelmä. Älkää unohtako tätä, ei nyt on liian myöhään, alkaa käydä tällaisia keskustelua tänään. Von Weizsäcker, last speaker. Von Weizsäcker, viimeinen puhuja, minuutti. I, I just want to do... Kiitoksia, älkää kun Minä halusin vain vastata omalta osaltani myöskin siihen ilmeiseen ristiriitaan, johon Sven Giegold viittasi. Ja jotta voisin säästää aikaa, luen tämän tarkistuksen, joka sisältää ristiriidan. Se koskee kappaletta 12. Huomaamme, että pääoma vaatimusten kasvattamisen täytyy ja niin edespäin, niin edespäin. Minä en tässä tekstissä, tässä tarkistuksessa näin lainkaan ristiriitaa ja olisipa ehkä lukea huolellisempi tämä, huolellisemmin tämä teksti, jos vaikuttaa siltä, että ristiriitaa tässä kirjassa tekstissä on. Paljon kiitoksia. Nyt haluaisin kiittää kaikkia kollegoja kommenteista. Pohdin niitä hyvin tarkkaan. Ja sitten vielä muutama nopea vastaus. Olen samaa mieltä. Lähestulkoon kaikissa Eva Painovan huomioissa raportoinnin kaksinkertaisuus, niin edespäin. Olen samaa mieltä ja olen samaa mieltä myöskin siinä, mitä sanoitte toimielimiin liittyen ja kansallisiin viranomaisiin liittyen ja toisaalta olen hiukan eri mieltä tähän backstop-kysymykseen liittyen. Ecofinissa on selkeä mielipide backstopin liittyen, varautumisjärjestelyyn liittyen. Ja minä olen sitä mieltä, että jo sovitun purkaminen ei olisi tässä sopivaa. Uudelleenjärjestely, me emme saa unohtaa tätä. Me olemme toteuttaneet tämän SSM yhteisen valvontamekanismin ja yhteisen kriisiratkaisun mekanismin aivan kuten äh, sovittua ja tarkoitus on niiden myötä on vähentää riskejä. Emme voi todeta vain, että me teemme jonkinlaista täydellistä äm, riskin jakoa. Ei tämä ole totta. Me pyrimme torjumaan riskejä. Pankkiunion tarkoitus nimenomaisesti on torjua riskejä. Ja tämä kolmas pilari on hyvin ö, varovaista riskinjakoa, rajoitettua riskinjakoa sisältävä. Mielestäni kritiikki, joka tähän järjestelmään kohdistuu, ei perustu todellisuuteen. Me pyrimme luomaan aivan aluksi riskin rajoitusta, vähentää äh, riskejä ennen kuin ryhmä hyvin varovaisen riskin jakoon. Ja olen todennut e, aikaisemminkin, että olen valmis tekemään töitä kompromissitarkistuksen parissa. Siihen ottaisimme muutamia epp tarkistuksia mukaan, ottaen huomioon että Baselin komitean työn ja ottaen huomioon Euroopan RASBn työn. Ja jos me pystymme tältä pohjalta toimimaan, niin varmaankin löydämme yhteisen tekstin, joka olisi hieno saavutus. Mutta kuitenkaan emme halua kahdentaa käynnissä olevaa lainsäädännöllistä työtä, emme voi vähätellä pankkiunionin kolmannen pilarin merkitystä. Kuitenkin on tiettyjä periaatteita, jotka me jaamme ja uskon, että me voimme löytää kompromissin tältä pohjalta, joka olisi hyödyllinen. En nyt mennä muihin asioihin. Meillä oli hyviä PK-yrityksiä tukevia tarkistuksia. Niitä hyvin laajasti ihmiset tukevat. Voin olla samaa mieltä niiden kanssa. Muitakin tarkistuksia. Unohdin tässä Silvi Gularin tarkistuksen mainita, joka viittaa kansainvälisiin foorumeihin – ja tasapainoiseen lähestymistapaan niiden osalta. Ja sitten lopultakin tähän pääomakysymykseen liittyen, mielestäni meidän pitää olla hyvin täsmällisiä työssämme. Minä tekstissäni totean, että me kasvattamme pääoman laatua ja määrää, että se on ratkaisevan tärkeää. Ei tämä ole mikään ristiriita, että se jäädyttäisi lainanantoa nyt jos me toteamme, että SSM, yhteinen valvontamekanismi, on väärässä ja SRM on väärässä ja Euroopan pankit, pankilla on liian vähän pääomaa, ei minä ole tätä mieltä. Mutta kuitenkin tämän tuettuani ja myönnettynä, että paljon Keskusteltavaa asiassa on, olen silti sitä mieltä, että tällä alalla me voimme löytää järkevän kompromissin. Ensinnäkin meillä on yhteinen, yhteinen käsikirja pää, pankkien pääomavaatimuksiin liittyen, ei sitä pidä niin muuttaa, ja olemme käsitelleet jo äm, pääomavaatimusten lyhyen aikavälin seurauksia ja sitä, että meidän täytyy valvontapuitteisto luoda Meillä täytyy myöskin olla hyvin pääomitettuja pankkeja, jotta voimme luoda sekä lainoitusta että tasapainoa. Näihin sanoihin päättäisin me 25. tammikuuta äänestämme mietinnöstä. Haluaisin kiittää teitä hyvästä yhteistyöstänne. Suuret kiitokset. Voimme päättää nyt tämän Ekon valiokunnan kokouksemme. Seuraava on 25. tammikuuta iltapäivällä ja me voimme nyt pitää hyvän pienen tauon, jotta voimme yhteistä Ekon ja taksivaliokuntien kokousta ja komission jäsen Moskovitsin kanssa käytävää keskustelua valmistella. Kiitoksia.